Uh, good afternoon everybody. Hyvää iltapäivää. Anteeksi, että olemme hitusen myöhässä. Tervetuloa takaisin istuntoon. Meillä on kaksi erittäin tärkeää teknistä sisämarkkinakysymystä. Ja aloitamme, tai olemme aloittaneetkin komission arv- ehdotuksen vaikutusarvioinnista, tulee metsäajoneuvosta. Ja olemme tilanteessa, jossa äh, esittelemme Antonio Kanselleri kertoa, miten sitä pitäisi muuttaa. Ja sen jälkeen herra Van de Kamp puhuu meille kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen markkinavalvonnasta ja hyväksynnästä. Ja nämä käsitellään yhdessä. Ilolla toivotan tervetulleeksi EG Enterprisein edustajat tänne, erityisesti Giacomo Mattinon, joka on seurannut tätä hyvin läheisesti vaikutusarvion esityksestä, esittämisestä eteenpäin. Ja me voimme sitten sen jälkeen aloittaa keskustelun. Eli ensin esittelemme herra Kan... Esittelemme... Esittelee ne muutokset, herra Pantseri, jotka hän aikoo tehdä. Sitten Sartori EPPn varjoesittelijän Vanders. Sandegaard ei ole täällä, Savin ei ole täällä. Schwab ei vielä kiinnitä huomiota. Onko hän varjoesittelijä? Hän puhuu ryhmänsä puolesta. Tai katsotaan sitä sitten. Rapanzeri. Grazie, grazie Presidente. Eh, come sapete l'obiettivo della eh, Kiitos puheenjohtaja. Kuten varsin hyvin tiedätte, tämän ehdotuksen tarkoituksena on laatia normeja, jotka on harmonisoitu, jotka liittyvät maa- ja metsätaloudessa käytettäviin ajoneuvoihin, jotta voisimme taata Mm, sisämarkkinoiden hyvän toiminnan unohtamatta kuitenkaan sitä, että meidän pitää turvata ympäristö ja tieturvallisuus ja kyseisten työntekijöiden turvallisuus. Komissiolta on tullut ehdotus, tärkeä sellainen, jonka tarkoituksena on myötä vaikuttaa sektorin kilpailukyvyn parantamiseen yksinkertaistamalla nykyaikaista lainsäädäntöä nimenomaan hyväksynnässä Tämä mietintö on syntynyt pitkällisistä neuvotteluista, joita on käyty ajoneuvon tuottajasektorin kanssa, jakeluportaan kanssa, teknikoiden, mekaanikkojen ja ammattiliittojen kanssa. Tässä on kyse erittäin mielenkiintoisesta prosessista, jonka myötä olemme voineet laatia tämän mietin, joka mielestäni on hyvä, kunnianhimoinen ja sen, se todella on, me, on huutava tarve eurooppalaiselle sääntelylle. Tämän laatimisen aikana olemme paikantaneet aika monia asiakohtia, jotka haluan tuoda tässä lyhyesti esille. Ensinnäkin nykyiset turvallisuusmääräykset, jotka liittyvät konedirektiiviin, ja sen jälkeen yhtäpitävyys uuden lainsäädäntöpuitteen kanssa ja uiden, muiden EU-sääntöjen kanssa, jotka liittyvät hy- ajoneuvojen hyväksyntään. Kolmanneksi pitää saa taata tiedonsaanti, kun on kyse ajoneuvojen huollosta. Neljänneksi liikkuvat koneet. Neljänne- viidenneksi öö, palveluajoneuvot side by side joitakin teknisiä tarkistuksia tähän viimeiseen liittyen. Ensinnäkin, mitä tulee turvallisuus määräyksiin liittyen konedirektiivin komission haluaa sulkea pois metsäkoneet pois konedirektiivin sovellusalalta. Eli halutaan vähentää aika paljon juridisia päätöksiä, joita on sovellettu, sovellettu koska haluan, halutaan yksinkertaisesti yksinkertaistaa tätä sääntelyä. Se on kyse maa- ja metsätalous traktoreista, jotka liittyvät konedirektiivin sovellusalaan. Silloin on mahdollista, jos uusi säännös, jos ja nämä delegeudut päätökset pyr, pyrkivät myös yhtene, olemaan yhteneväisiä nykyisen konedirektiivin kanssa. Tällä hetkellä niitä sovelletaan jo traktoreihin, mutta tarkoituksena on välttää päällekkäisyyttä ja parantaa jo olemassa olevaa turvallisuustasoa. Komissio on tällä hetkellä suorittamassa riskiarviointia, joka liittyy konedirektiiviin, jotta nämä, koska nämä riskit jatkuvasti ovat esillä konedirektiivin säännöissä. Tässä on kyse ihan perustyöstä, perushari, jota olisi pitänyt täydentää jo lainsäädäntöä edeltävässä vaiheessa – ja jos puhumme artiklasta 7 ja 8 tästä ehdotuksesta, olisi pitänyt saada selviä indikaattoreita olemassa olevista määräyksistä, jotka riittyvät konedirektiiviin. Haluan sanoa, että delegoidut säädökset, jotka tullaan soveltamaan, niissä voi olla vain teknisiä määräyksiä, jotka soveltavat tämän säännöksen perusmääräyksiä. Ja voin sanoa, että tällaiset säännökset eivät voi pitää sisällään mitään uusia määräyksiä. Sen takia pitää laatia uusia määräyksiä, jotka korkeavat artiklaa 7 ja artiklaa 8 työ, työturvallisuutta ja tieturvallisuutta ja työpaikkaa koska me turvallisuudestahan on jo määritelty konedirektiivissä, mutta näitä elementtejä ei ole riittävästi otettu esille komission ehdotuksessa. Sen takia pyydän komission neuvostoa tarkastamaan näitä määräyksiä, jotta kaikki 7 ja 8 artiklaa liittyvät tekstit olisivat, tulisivat tässä uudelleen esille, jotta nämä määräykset tulisi, jotta näitä määräyksiä todella sovellettaisiin kaikkiin käytettävissä oleviin metsäalan traktoreihin. Sitten lainsäädännöstä paljon tarkistuksia, jotka säveltävät nykyistä säännöstöä, ja niitä pitäisi soveltaa myös päätökseen 769, joka liittyy tuotteiden kaupallistamiseen ja niiden soveltamiseen ja tämän määräksen näiden, tämän säännöstön täytäntöönpanoon. Niiden vastuunalueena on taloudelliset toimijat, kun ajatellaan tuotantoketjua ja valvontaviranomaisia. Ennen kaikkea kyse tuotteista, jotka on päästetty markkinoille kontrollin jälkeen, ja on kyse myös tuotteista, jotka on laskettu liikkeelle EU-markkinoilla. Ja siinä on kyse myös toimielimistä, joille jäsenvaltiot voivat uskoa joitakin arviointitehtäviä e, välttääksemme päällekkäisyyttä, väärinkäytöksiä ja, <clears throat> kilpailukyvyn parantamisen nimissä. On myös tehty sovellustustyö, jo, kun on ajateltu neuvoston teke, ehdottamaa teknistä työtä, myös määräykset, jotka liittyvät säännökseen, kun on kyse kaksi- tai kolmipyöräisten ajoneuvojen hyvännyksännöstä ja kun on kyse markkinoiden valvonnasta. Tämä edellyt, tietysti pitää sisällään paljon tarkistuksia mietintöluonnokseen. Kolmas kohta, tiedonsaannin takaaminen ja ajoneuvojen Mm, huolto, kun ajoneuvot ovat yhä monimutkaisempia. Se johtuu siitä, että koska siellä on yhä enemmän sähköisiä osia, joita ei voi enää perinteisen mekaanisesti huoltaa, vaan niitä pitää huoltaa yksinomaisesti, joka riippuu elektronisesta tiedon käytöstä. Se riippuu meidän täytyy myös taata, että tiedonsaanti on rajoittamatonta. Se on keskeistä näiden ajaneuvojen asianmukaisen huollon, huollon kannalta. Nämä pitää so- soveltaa järjestelmää, joka liittyy yksinomaan tuottajien ja valmistajien ja, ja tuottajien ja valmistajien väliseen yksinomaiseen sopimukseen. Tämä ei ole myönteistä jos ei, jos ei noudateta kilpailusääntöjä. Sen takia pitääkin katsoa, jos pitkällä aikavälillä, mitä on ennakoitu hyväksyntäprosessissa, ei, se voi tietysti vahvistaa tätä ei-kilpailullista järjestelmää silloin, kun halutaan saada täältä tiedonsaanti. Toisaalta kun on kyse näistä yksinomaisista sopimuksista, silloin jos on kyse itsenäisestä ammatinharjoittajasta huoltosektorilla, jos hän asuu EUn kaukaisella asuilla, silloin hänen pitää voida kiireellisissä tapauksissa huoltaa näitä traktoreita. Tässä on kyse suurista, suuren luokan nettotaloudellisista kysymyksistä, ja koska tässä liikkuvat suuret voitot, kun on kyse varaosista. Tästä on käyty erittäin tiukka elävä keskustelu, jonka, jonka myötä ilmeni suuri tarve tasapainottaa nämä tilanteet tuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien huolto, huolto, huoltofirmojen välillä. Näin ollen on erittäin tärkeää, että meidän mielestämme löytää hyvä tasapaino ja taata hyvä tien tiedon saanti teknisissä kysymyksissä, jotta se olisi kattavaa, se otetaan myös huomioon kuluttajasuoja ja pitää ottaa myös huomioon tu, yr, turvallisuuskysymykset, ympäristökysymykset ja tekijänoikeuskysymykset. Neljäs, kun on kyse liikkuvista koneista. Komissio on tässä ehdotuksessa äh, ennakoinut uusia ajoneuvokategorioita, joihin liikkuvat ei-tieliikenteessä käytettävät liikkuvat koneet. Formarsi Eli onko kyse siitä, että ne hyväksytään nykyisen säännöstön perusteella vai pitääkö laatia vai riittääkö siihen asianmukainen kansallinen säännöstö? Me olemme käyneet keskustelua tästä ja olemme sitä mieltä, että mietinnössä ehdotetaan, suljetaan näiden liikkuvien koneiden poissulkeminen ja mekin pyydämme komissiota harkitsemaan mahdollisuutta, että voidaan harmonisoida hyväksyntä, hyväksyntämenetelmät ja tehdä niiden perusteelta lainsäädäntöehdotus mahdollisimman pikaisesti. Kaksi viimeistä kohtaa, kun on kyse palveluajo, jossa on kyse ajoneuvoista ja side-by-side-ajoneuvoista. Siinä on kyse nimenomaan maataloudessa, maa- ja metsätaloudessa käytettävistä ajoneuvoista. Me olemme pyrkineet liittämään nämä ajoneuvot kyseisen säännöstön piiriin. Tässä on kyse ajoneuvoista, joita käytetään myös vapaa-aikana. Niillä on erilaisia ominaispiirteitä suhteessa traktoreihin ja näin me haluaisimme taata lainsäädännöllisen yhteneväisyyden. Ne pitää myös hyväksyä olemassa olevan säännöstön perusteella, jota jo sovelletaan L-kategorian luokkaan, eli kaksi- tai kolmipyöräisiin tai nelipyöräisiin ajoneuvoihin. Me voisimme myös tutkia näitä vaatimuksia vähän eri lailla, kun on kyse maasto, maastoajoneuvoista, ja näin me voisimme taata korkeamman turvallisuuden tason minä haluaisin myös sanoa, että olemme käyneet erittäin vilkkaan keskustelun tästä viimeisimmän kategorian ajoneuvotyyppi Ellästä, koska näin tämän myötä me olemme voineet paremmin luonnostella näiden ajoneuvojen ominaispiirteitä tutkimusta on pyydetty komissiolta näitä, näistä side-by-side-ajoneuvoista, jotta voitaisiin miettiä, mikä olisi se hyväksyntätyyppiluokitus. Mitä tulee sitten teknisiin tarkistuksiin, niitä on tullut koko joukko joissa haluttaisiin tarkentaa joitakin teknisiä elementtejä, saada tekstiä vähän yhteneväisemmäksi. Se tarkoittaa myös, miksi on niin paljon tarkistuksia sisällytetty tähän mietintöluonnokseen. Loppuyhteenvetona voisin sanoa, että tämä mietintöluonnos analysoi erittäin syvästi keskeisiä elementtejä. Sitä pitää tutkia hyvin huolellisesti. Tässä on totta kai kyse tärkeästä työstä, joka tulee palvelemaan hedelmällistä olemaan pohjana meidän valiokuntamme hedelmälliselle keskustelulle ja olen avoin ja valmis kuuntelemaan muita ehdotuksia, ehdotuksia joita te toivoisitte öö, jota te haluatte ehdottaa. Mitä tulee tarkistusten määräaikaan? Se on 27. syyskuuta kello 12. Kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että puhuin näin vuolaasti. Me halusimme, että sinulla olisi riittävästi aikaa, jota voisit käydä läpi asiat perusteellisesti. Kiitos, että teit niin. Olet käynyt asiat hyvin perehtyneesti läpi ja otit tärkeitä asioita esille. Ja nyt alustavia reaktioita kollegoilta asioista, jotka otit esille ja sellaisista asioista, joita herra Pantseri ei ole kattanut, mutta jota tarkemmin pitäisi käsitellä. Schwab, Angela, minä, jos joku muu haluaa niin he voivat puhua. Ennen kuin pyydän herra Martina puhumaan. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin pyytää anteeksi Rova Sartorin puolesta. Hän on varjoesittäjä, mutta ei päässyt tänään paikalle. Mutta kun näin tällä tuttuja vanhoja kasvoja, olisin itsekin mielelläni ollut kyllä varjoesittelijä tässä asiassa. Komissio on työstänyt tätä direktiiviä ja tätähän parlamentti on voimakkaasti peräänkuuluttanut. Rova Sartori halusi ensinnäkin kiittää herra Pantseria hyvästä työstä ja ratkaisuista, joita löytyy moniin yksityiskohtaisiin kysymyksiin, jotka ovat kovin monimutkaisia. Erityisen hyvänä hän pitää sitä edistystä, jota nyt on saatu aikaan ongelmallisten seikkojen suhteen. suuri määrä muutosesityksiä, jotka nyt on esitetty ja mikä oli odotettavissa, tulee muuttamaan tätä tekstiä vielä. Lyhyt kommentti vielä kolmeen kohtaan tai oikeastaan viiteen kohtaan tässä mietinnössä. Ensinnäkin hyvä lähtökohta ja hyvä yhteistyö esittelijän ja varjoesittelijöiden välillä tulee toivottavasti johtamaan siihen, että nyt onnistutaan saamaan aikaan yhteisymmärrys eri sektoreiden lainsäädännöstä. Tämä on tämän suureksi hyödyksi kaikille osa-alueille tai näille talouden aloille. Tuo Sartori on samaa mieltä ehdotuksesta, että niin sanottu U-kategoria, eli liikkuvat työkoneet, jätetään tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle siksi, että tässä suhteessa on olemassa erilaisia näkemyksiä, koska niihin liittyvät vaarat eivät ole niin suuria kuin muiden koneiden osalta tai ajoneuvojen osalta. Maastoajoneuvot, jotka pystyvät liikkumaan minkä tyyppisessä maastossa tahansa niiden suhteen tehdystä ehdotuksesta, Rova Sartori on samaa mieltä esittelijän kanssa. L-kategorian suhteen täytyy vielä katsoa, mitä sille tehdään. Siinä määrä liittää joitakin uusia luokkia, mutta tämä jää vielä nähtäväksi, mitä loppujen lopuksi tämä sitten tehdään. Rova Pantsori halusi myöskin viitata kohtaan 16. Siinä pohditaan sitä, pitäisikö traktorita, pitäisikö traktoreita käsitellä samalla tavalla kuin perinteisiä raskaita ajoneuvoja, pitäisikö ne rinnastaan normaaleihin raskaisiin ajoneuvoihin. Olisiko se tässä vaiheessa hyödyllistä ja tarpeellista? Tässä kysymys on vielä auki Arva Sartori halusi kuulla ryhmän näkemyksiä tai eri ryhmien näkemyksiä. Tarkistuksia kun tarkastelee, vaikuttaa siltä, että traktoreita ei haluta rinnastaa suoranaisesti näihin raskaisiin ajoneuvoihin. Täytyy myöskin korjaustoiminta puolella tai korjaamapuolellakin puolellakin kuulla eri osapuolia ja ottaa huomioon kaikki ne ongelmat, jotka liittyvät siihen, miten halutaan pitää yllä erilaisia korjaamoverkostoja, koska henkilöstö ei riittävästi ole näitä asioita käsittelemään. Sen vuoksi täällä on tehty erinäisiä muutosesityksiä, joissa peräänkuulutaan sitä, että trakot pidetään erilaisista muista raskaista ajoneuvoista, mutta Rova Sartorikin on valmis keskustelemaan muiden kanssa meidän näkemyksistä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää herra Pantseria. Tämä mietintö on hyvin monimutkainen ja hyvin intensiivinen. Olen iloinen, että tämä asetus muuttuu direktiiviseksi. Äh, direktiivi, mutta asetukseksi tämä on eurooppalaisempaa ja siitä pidän. Schwab sanoi, että traktoreilla ei pitäisi olla samoja vaatimuksia kuin ajoneuvoilla. No, minusta, ja jos niitä julkisilla teillä käytetään, niin niillä pitäisi olla suunnilleen samat turvallisuusvaatimukset. Muuten ne ovat aika vaarallisia. Sidosryhmät sanovat, että me käytämme niitä pelloilla tai metsässä, mutta pelloilla tai metsään menemiseksi täytyy käyttää julkisia teitä. Siksi turvallisuusvaatimusten pitäisi olla yhtäläiset. Tämä taisi olla tarkistus 44 koskien rekisteröintiä. Näkyykö tämä rekisteröinti sitten ulkopuoliselle? Jossakin jäsenmaissa on pakollinen rekisterikyltti tai numero ajoneuvon perässä, toisessa maassa ei. Meillä pitäisi olla eurooppalainen lähestymistapa valvonta on helpompaa. ja se on rekisteröity. Ja ne kannatan sitä, että Euroopassa ajoneuvon ää, takana on perässä on rekisterinumerot kilpi, tai kilpi. Meillä on tekninen mietintö, mutta meidän pitäisi edellyttää myös ajajilta jotain turvallisuusvaatimuksia. Eli jotain tällaista minimiä vähimmäisvaatimus, vähimmäisvaatimuksia pitäisi asettaa kuljettajille. Tämä on kansallinen kysymys, mutta ajoneuvot ovat yhä suurempia jos näen 16-vuotiaita nuoria ajamassa näitä ajoneuvoja. Turvallisuuden näkökulmastahan kuljettaja on yksi tärkeimmistä asioista. Sen minä halusin sanoa. Ryyle. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää. Minun teki suuren vaikutuksen se tapa, se intensiivinen tapa, jolla hän työsti tätä aihetta. Ja minut tuli sellainen niin mielikuva, että hän on ajatellut suorastaan kaikkea, joten valtavan suuret kehut haluaisin osoittaa hänen suuntaansa. Ja ylipäänsä kun on kyse U-kategoriasta, minäkin haluaisin pitää tähän niin kuin monet muutkin varmin, varmankin. Tähän liittyy jo olemassa olevien sääntöjen suhteen ongelmia, joten ei tätä luokkaa voi täys noin vain integroida tänne. Onko tämä järkevää, onko tämä hyödyllistä? Tämä on suuri kysymys. Ja sitten nelipyöräiset ajoneuvot. Olen saanut joitakin yhteydenottoja ja niiden, niissä on verrattu sen puolesta, että pidettäisiin edelleenkin traktoreina eri luokassa, eikä rinnastettaisi muihin ajoneuvoihin, silloin kun on kyse maatalouskäytöstä. Minun mielestäni samat turvallisuusvaatimukset ja päästövaatimukset pitäisi riittävällä tavalla saada käyttöön käyttöön traktorin osalta niin kuin muidenkin N-luokan ajoneuvojen suhteen. Muuten olen täysin samaa mieltä siitä tavasta, jolla nyt olemassa olevia oikeudellisia puitekehyksiä ollaan mukauttamassa ja myöskin mitä korjaamotoimintaan tulee. Ja päästöistä toteaisin, että en ole vielä yksityiskohtaisesti pystynyt tutustumaan ehdotuksiin. Mutta minun siellä kuvaa, että esittelijä on suorastaan hoitanut kaiken kuntoon, joten kiitos siitä. Uh, then ehkäpä minä voisin puhua varjoesittelijänä kuin puheenjohtajanakin ja otan huomioon, mitä kollegat ovat sanoneet. On poikkeuksellista, että meillä on tekniseen mietintään näin huolellinen esittely. Tässä on 249 tarkistusta. Tässä varmaan syytä tähän yksityiskohtaisuuteen. Komissio varmasti kertoo omat mielipiteensä. Pari kommenttia reaktiona siihen, mitä sanotte. Tämä äh, konedirektiivin kanssa päällekkäisyys on sellainen, josta on jo puhuttu. Kiitän Schwabia tässä yhteydessä. Meillä on asiantuntemusta tuon asian kanssa. Se, että pistät paineita komission suuntaan löytää ratkaisuja. Tämä liittyy suurten tilanteeseen koskien komitologiaa. Meidän täytyy olla todella tarkkana, että tällä asetuksella on riittävää sovellusala ja että yksityiskohtaiset muutokset voidaan tehdä. Tämä on minusta tärkeää. Ja meidän täytyy myös edetä asiassa. Tästä päällekkäisyydestä on ongelmia ja Tämä kunnes direktiivin tämä uuden lähestymistavan mukaan tehty direktiivi. Meidän täytyy pitää huolta, että nämä kaksi on järkevästi integroituja, että mitään päällekkäisyyttä ei, tai aukkoja ei ole. Niin kuin on pyrkin tekemään tämä järkevää. Tämä la, yleinen suuntautuminen, sen suhteen olen samaa mieltä, mutta ainoa huolenaihe on, että me olemme tekemässä valtavan teknologiakirjon kanssa yksinkertaisimmasta monimutkaisimpaan. Ja aina kysymykseni on, onko kaikissa tapauksissa asianmukaista, että kaikki tekninen informaatio jostain elektronisesti ohjatusta traktorista, joka saattaa maksaa useamman 100 000 euroa, onko tuo tarjottava julkiseksi verrattuna ajan ja vai jotka toimivat ehkä yksinkertaisemmissa oloissa ja ilmastoissa. Meidän pitäisi ehkä pyytää vähän neuvoja, että tavoitteemme on järkevä, mutta että myös ennakoimme monimutkaisten elektronisten järjestelmien tuloa maatalouskoneisiin. Näin on tapahtumassa. Me haluamme, että tämä astos on tulevaisuuden kestävä. Ja että nuo piirteet otetaan kunnolla huomioon. Joten vaikka olen perusperiaatteiden kanssa täysin samaa mieltä, haluaisin, että tuo yksityiskohta myös kunnolla huomioidaan. Mitä sitten tulee säädösten vaatimukseen koskien laitteita, jotka eivät ole suoraan katettuna tässä, eli liikkuvien konelaitteiden äh, käyttötiellä. tiellä – tilan, emme voi hyväksyä tilannetta, että meillä on niin suuria maakohtaisia eroja niin kuin tällä hetkellä. Eli meidän täytyy sanoa jotain yksinkertaista liittyen tähän on-road-tilanteeseen, ja niin minusta on lähestymistapa on paras. Tuen ehdottamaasi linjaa. Heiltä liikkuvat koneet suljetaan ulkopuolelle, mutta että pyydetään komissiota Äh, hoitamaan asiaa mahdollisimman nopeasti ja yksinkertaisesti laitevalmistajan kanssa. Miten sitten näiden maastokoneiden kanssa tulee, niin tässä on päällekkäisyyttä. Tämä liittyy Van de Kampin mietintöön. Olen iloinen, että Van de Kamp on juuri saapunut paikalle. Tämä minä on huolestuttanut jo jonkin aikaa. Tein jotakin tarkistuksia Van de Kampin mietintöön. jotka luovat oman alaluokkaansa tälle nelipyöräisille mönkijöille. Ammattimaisesti käytettyillä töillä maatalous- ja metsätalouskoneilla on tiettyjä erityispiirteitä, jotka selkeästi erottavat ne tiellä käytettävistä. Ja vaatimusten täytyy olla erilaisia ja pitää pitää huolta, että tällaiset off-road maastossa käytettäviä laitteita valmistavat yritykset eivät joudu epäsuotuisen asemaan verrattuna on-roadin. Eli luulemme, luulemme, että me kykymme Vande Kampin ehdotuksella – järkevästi ratkaisemaan tämän. Mutta voimme varmasti pyytää komista työskentelemään kanssamme ja laitevalmistajan kanssa, jotta nämä asialliset ympäristö- ja turvallisuusstandardit otetaan kunnolla huomioon ilman, että tehdään tällaisia normatiivisia teknisiä vaatimuksia, jotka heikentävät offroad-mönkien käyttöä verrattuna on-road-käyttöön. Nämä minun puoleltani. Aloitan mielelläni keskustelun nähdäkseni, haluaako joku muu liittyä keskusteluun. Onko kenelläkään muulla sanottavaa? Vailla. Minä Jari muistutettiin, että haluan toivottaa tervetulleeksi siis Rikhan mölle koulun äh, Fodelaisen ammattikoulun edustaja täältä. Tervetuloa kuuntelemaan kohta traktoreista ja moottoripyöristä. Osa varmaan moottoripyöriä käyttää, joten kuulla, mitä tämä kohta kuulostaa. Ramatino, haluaisitko esittää ensireaktion herra Pantserin ehdotuksia? Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. Kiitoksia siitä, että komissio sai tilaisuuden kertoa alustavista huomioistaan. Kiitteisin ensinnäkin herra Panzerian tekemästään työstä. Kyse on erittäin teknisestä aiheesta, joten ei tätä varmaan helppo ole ollut hoitaa tätä asiaa. Ja suoraan sanottuna minä katson, että hänen mietintöluonnoksensa pitää sisällään kaikki tarvittavat elementit. Lyhyesti sanottuna voisin ehkä aloittaa seikasta, jonka suhteen voimme olla täysin samaa mieltä sekä lähestymistavasta että huomioista. Pidämme erittäin hyvänä sitä tosiasiaa, että esittelijä on ymmärtänyt, miten tärkeänä me pidämme markkinavalvontaa ja markkinavalvontasäännöksiä lainsäädännössä sekä tämä lainsäädäntöaloitteen että muiden käsittelyssä olevien lainsäädäntöaloitteiden suhteen. Katsomme, että on niin ikään tarpeellista tehostaa ja koordinoida markkinavalvontaa paremmin jäsenvaltioiden välillä. Tässä suhteessa haluaisimme kiittää esittelijää siitä, että hän käsitti, miten tärkeästä asiasta on kyse. Sitten liikkuvat työkoneet ja maastoajoneuvot. Uskon, että nyt käsittelyssä olevat seikat on hyvin saatu heijastumaan tähän mietintöön. Sitten U-kategoria, liikkuvat työkoneet ja mitä vaikut... Me päätimme mahdollistaa sen, että valmistaja voi valita halutaanko tämän direktiivin pohjalta puuttua tieliikenneturvallisuuteen, mutta me haluamme, että tämä kohdistuu vain niihin ajoneuvoihin, joiden tarkoituksena on palvella maa- ja metsätalous. Tämä ei koske kaikkia liikkuvia työkoneita, joten ehkä tämä on hieman tämmöinen tilkkutäkkimainen tilanne, mutta mietinnössä jälleen kerran hienosti on saatu tämäkin otettua huomioon. Uskoakseni esittelen ehdottoman lähestymistapaa. Se, että pyydetään, että komissio pohtii asioita johdonmukaisella tavalla, on se, jonka komissio voi hyväksyä. Mitä maasta-ajoneuvoihin tulee? Voin vahvistaa sen tosiasian, että me jatkamme edelleenkin yhteydenpitoa, jotta voimme saada mahdollisimman paljon relevanttia tietoa kattavuusongelman ratkaisemiseksi. Olemme täysin tietoisia siitä, että on olemassa koko joukko maastoajoneuvoja, jotka on suunniteltu varta vasten ja myyty varta vasten käytettäväksi pelloilla. Työtarkoitukseen ei niinkään huvinpitoa varten, ei huvittelutarkoituksiin, ja näihin kiinnitämme erityishuomiota. Puheenjohtaja, te jo periaatteessa oman ehdotuksenne myötä ennakoitte hyvin, mitä minäkin halusin sanoa. Tämä on hyvä tie, jota kannattaa kulkea eteenpäin. Ja yksi se, jota kannattaa pohtia, on se, pitäisikö kaikki maastoajoneuvot saada mukaan L-kategoriaan. Niitä erityishuomiota kiinnittäisin ehkä tiettyihin alakategorioihin, joita silloin kun kyse ajoneuvosta käytetään maataloustarkoituksiin. Tämä on yksi vaihtoehto, johon on kiinnitetty hyvin paljon huomiota, varsinkin joidenkin erityiskategorioiden osalta, silloin kun on kyse side-by-side-ajoneuvoista ja muista alakategorioista. Näiden suhteen komissiossa ollaan laatimassa tutkimusta – jotta saamme lisää tietoa näiden tilanteista. Sitten korjaamotoiminta ja huoltopuoli. Voin vahvistaa sen, että komission puolella olemme täysin tietoisia siitä, miten erityislaatuisessa asemassa traktorit ja, maa- ja metsä- ja maatalousajoneuvot ovat tässä suhteessa. Ja tiedot ja tyyppihyväksyntä, lainsäädäntö tyyppi hyväksyntälainsäädäntöä ollaan valmiita hienosäätämään näiden seikkojen suhteen niin, että lainsäädäntö vastaa traktoriiden erityistarpeita. Olemme valmiita mukaan ottamaan tiettyjä säännöksiä ja myöskin mukauttamaan olemassa lainsäädäntöä esittelen ehdottomalla tavalla, jotta voimme saada aikaan oikean tasapainon ja voimme kohdentaa toimetta maatalouspuolella käytettyjen traktoreiden erityistarpeisiin. Sitten puheenjohtaja, hieman herkempi kysymys, joka liittyy konedirektiivin ja tämän lainsäädännön päällekkäisyyteen. Hienoa, että teidän ja herra Schwabin erityistietämystä voidaan käyttää hyväksi meidänkin puolellamme. Vuonna 2006 toimielimet päättivät, että ne haluavat estää tällaisen päällekkäisyyden kahden lainsäädäntöaloitteiden välillä. Kahden lainsäädäntöaloitteiden välillä. Kuitenkin ehdotus, joka meillä on nyt edessämme, ei ole mikään tien pää vielä, vaan nyt ollaan vasta keskivaiheessa tätä prosessia. Viime vuonna hyväksyttiin jo jotakin säännöksiä, joihin otettiin mukaan tyyppihyväksyntälainsäädäntö, siis olemassa oleva tyyppihyväksyntälainsäädäntö, ja siellä pohdittiin joitakin riskitekijöitä, joihin olisi tärkeää puuttua. Nämä, tämä on se kuuluisa riskien sixpack, joiden suhteen eurooppalaisia normeja täytyy vielä hioa loppuun. Eurooppalaiset standardointielimet ovat saaneet nyt työnsä päätökseen, mutta vain vasta hiljattain. Ja nyt olemme muuttaneet nykyistä tyyppihyväksyntälainsäädäntöä traktoreiden osalta, niitä voimme ottaa huomioon nämä kuusi riskitekijää. Mitä nyt sitten kannattaisi tehdä? Voisi kuvitella syys konedirektiivin kanssa hoidettu pois päiviltä. Me emme katso näin, vaan katsomme, että on edelleenkin tarpeellista varmistaa, että tyyppi lainsäädännön sisällään pitämä vaatimusluettelo on ajantasalla ja me olemme valmiita ryhtymään ajantasaistustoimiin. Olemme jo nyt järjestäneet, tai olemme järjestämässä 14. päivälle syyskuuta, taka 14.9. järjestetään erityinen traktorita käsittelevä työryhmän kokous, jonka tarkoitusperänä on analysoida niitä vaatimuksia, joita liittyy turvallisuuteen ja erityisestikin työturvallisuuteen ja terveyteen siihen, kun näistä ajoneuvoista on kyse. kyse kuten esittelijä erinomaisella tavalla on ilmaisut aseen, me katsomme, että tämä asetus, joka lue, luo puitekehykset, tämän asetuksen täytyy ottaa huomioon tietyt seikat. Meidän täytyy ottaa huomioon taustatekijät ja pohtia, miten pitkälle komission päässyt delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten osalta ja miten näiden avulla voidaan hoitaa asioita kuntoon. Puheenjohtaja muistutti meitä myöskin siitä, että kyse ei ole pelkästään nykyisten riskivaatimusten kopioimisesta nyt laadittavan tekstiin, koska nyt ollaan omaksumassa uutta lähestymistapaa. Tyyppihyväksyntälainsäädäntö edellyttää sitä, että täsmälleen määritellään standardit, normit ja tekniset vaatimukset, jotka otetaan mukaan lainsäädäntöön. Joten johtopäätöksenomaisesti katsomme, että enemmän huomiota pitäisi kiinnittää juuri näihin seikkoihin. Olemme valmiita pohtimaan mahdollisuutta ottaa huomioon nämä seikat ja juuri tämän vuoksi meillä on tutkimus meneillään näiden ajoneuvojen osalta ja tutkimuksesta saadaan varmaan konkreettista näyttöä, että voidaan käyttää hyväksi. Työ on nyt meneillään ja kuten sanoin, tyyppihyväksyntälainsäädäntöä ollaan valmiita ajantasaistamaan tarvittaessa vaatimusten mukaan. Joten lopuksi toteaisin, että suhtautuisin hieman varovaisesti vielä ajatukseen, että täysimittaisesti otettaisiin nyt olemassa olevat konedirektiivin vaatimukset mukaan tähän, koska nämä eivät välttämättä toimisi tyyppihyväksyntälainsäädännön valossa katsottuna. Kiitos. Uh, well, thank you for a very comprehensive reply, and I think... Kiitos kattavasta vastauksesta. Ja tuo oli myönteinen vastaus meidän huolenaiheisiin. Meidän täytyy tehdä enemmän työtä tämän asian parissa. Hyväksymisvaiheessa herra Pantseeri, haluaisitteko reagoida herra Mattiinan näkökohtiin? Ja kertoisitteko, minkälaista aikataulua te ajattelette? Reagoisitteko keskusteluun? Puheenvuoro on teidän. Grazie, molto brevemente. Kiitos. Aivan lyhyesti. Ensinnäkin kiitos, kiitän teitä kaikkia, varjoesittelijöitä, komission edustajaa kaikesta sanomastanne, näkemyksistänne, työstä, jota me vielä työstämme. Olen ihan samaa mieltä teidän kanssa siitä, että me olemme nyt hyvällä tiellä. Toivoaksemme saamme työ, tieturvallisuuden parantamiseksi, työturvallisuuden kohottamiseksi voimme paremmin suojella ympäristöä, voimme viedä eteenpäin sisämarkkinoita ja näitä päämääriä ja periaatteita, kun haluamme palvella. Meidän pitää pystyä toimimaan kaikissa hyväksyntätoimenpiteissä koko EUn alueella hyvin eri kategorioiden joukossa meidän pitää ottaa huomioon kustannukset, hyödyt, voitot. Pitää ottaa myös muistaa, että PK-yritykset voisivat myös hyötyä tästä. Halusin sanoa kaksi asiaa teille. Hyvä puheenjohtaja, olen samaa mieltä kanssanne siitä, että pitää löytää hyvä tasapaino konedirektiivin täytäntöönpanon kanssa – haluamme myös hieman harjoittaa painostusta, jotta saisimme tasapainoisemman, yhtenäisemmän puitteiston luotua. Pitää myös suhtautua hyvin tarkkaavaisesti koko tähän kokonaisuuteen. Ja uskoakseni komissio on samoilla linjoilla. Mitä sitten tulee maastoajoneuvoihin? Mietinnössämme olemme osoittaneet joitakin väyliä, jotka ovat ihan hyviä. Mutta kun te sanotte, tai kun te ehdotatte sitä, mitä ehdotitte, niin kyllä me voimme ottaa vastaan teidän ehdotuksenne ja ryhtyä noudattamaan sitä siinä mielessä, että löydämme asianmukaisen ratkaisun. Odotan nyt varjoesittelijöiltä lisää panostusta ja muistutan teille, että tarkistusten jättämisen määräaika on 27. syyskuuta kello 12. Ja siihen mennessä minä olen valmis käymään kaikkia keskusteluja kaikkien kanssa, jotka sitä toivovat. So, just on the timetable then. Joten aikataulusta voisiko käydä sen läpi? Tarkistusten takaraja 27. syyskuuta kello 12 keskipäivällä. Tarkistusten käsittely 17. lokakuuta. Valiokunta-äänestys 22. Loka marraskuuta. Ja täysistuntaan helmikuussa 2012. Kuulostaa pitkältä ajalta, mutta työtäkin on aika paljon. Käykö tämä teille? Esittelijä, kyllä. Ja komissiollekin. Paljon kiitoksia työstänne tämän asian parissa. Ja ihan aikataulun mukaisesti siirrymme toiseen merkittävään tyyppihyväksyntä kokonaisuuteen, joka on edistyneempi. Tämä on moottoripyörät, eli itse asiassa kaksi, kolme ja nelipyöräiset ajoneuvot. Ja nämä mönkijät, hän ovat kiinnostava aihe, kuten tänään huomasimme. Esittelemme Van de Kamp on ollut moottoripyörällään kiireesti liikkeelle, mutta hänellä on myös pari sataa tarkistusta. Niistä on kerran jo keskusteltu, ja nyt toinen keskustelu. Äänestys olisi 6. lokakuuta, joten annan teille puheenvuoron. Voisitteko päivittää tilannetta, kertaisitteko minkälaisia kompromissideoita on tullut, sitten kuulemme varjoesittelijöitä. Westfall Manders Ryyle, minä, Style. Katsotteko tämän? Sanoitte, te huolette moottoripyöriä tänne. Mä, hyvä. Herra Van de Kamp, kertokaapa meille eh, elokuun matkastanne. Ja herra Matino sitten vastaa. Sehän on sanomattakin selvää. Herra Van de Kamp. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Minä toivon, että teillä on ollut mukava kesä. Mutta teidän johdantanne on hieman kiusallinen minulle, koska se moottoripyöräni, äh, äh, millä äh, ei olisi ollut ABS-jarruja, kytmättömän jarruja, niin minä olisi, minulla olisi ollut ongelmia. Ja minä olen vähän loukkaantunut moottoripyörällä. Minulla on jo päässä vikaa, mutta jala, jalka on vähän kipeä. Minä olen innokas moottoripyöräilijä, mutta erityisesti parlamentin jäsen. Ja tarkistukset liittyvät enemmän äh, MEPin asemaan kuin äh, moottoripyöräilijänä. Eli olen, kuulen kaidempaa tietää MEPinä kuin moottoripyörällä. No, vakavammin. Monet asiat ovat selkeäntyneet, eri tekijöiden yhteydet ovat selkeytyneet mutta olen huomannut, että kompromissitarkistusten tekeminen on hankalaa. Tässä kaksi, jopa kolme virtausta tällä palvelulla. Eli tämä päävirtaus, Van de Kamp-virtaus, joka saa enemmistön äänistä. Sitten Rylle Westfall lähestymistapa, joka on keskusta vasemmistolainen, jolla ei ole enemmistöä. Ja sitten toinen tendenssi, ja Malcolm Harbour, joka on keskustasta oikeammalle, eikä silläkään ole enemmistöä. Joten no, tämä tulee olemaan hankalaa. Minä keskistyn omaan suuntaukseni. No, ihan suoraan sanoen, tarkistukset ovat hyvin kaukana toisissaan. Meillä on varjoesittelijöiden kokoussuunnitteilija ensimmäisessä Strasbourgin täysistuntoviikolla ja käsitellään siellä kysymystä siitä, mikä on mahdollista ja mikä ei. Eli se, mistä herra Pantseri puhui, mönkijät, maastomönkijät. Japanin teollisuus on lähettänyt minulle kompromissitarkistuksia. Pyrin ottamaan ne huomioon, mutta, mutta Pantserin mietintöönkin pitäisi ottaa jotain tekijöitä mukaan. Mä sanon tämä niille, jotka tätä kuuntelevat, meidän pitäisi löytää kompromissi ja teidän ehdotuksella on rooli tässä. Diagnostiikan suhteen tässä on erilaisia elementtejä ja Näitä tekijöitä voidaan yhdistää. Rava Westphal menee hyvin pitkälle. Hän haluaa, haluaa ottaa jokaiselle pienelle moottoripyörälle tällaisen tarkastusmenettelyn, mutta uskon, että kompromissi pitäisi löytää, mutta tämä, tämä päästötaulukot on hankalaa. Hyyle ja Westphal haluavat tiukentaa tätä ja tässä seuraatte ilmeisesti brittihallintosta, joka on miettinyt päästökattojen kustannushyötysuhdetta, ja te vastustatte koko joka päästövaatimuksia. Enkä oikein tiedä, miten tästä kompromissia voisi löytää. Ja sitten neljäs näkökohta. Sähkömoottoripyörät. Sähköpolkupyörät Rava Ryyli on tehnyt koko ajan ehdotuksia, mutta tässäkään niillä ei ole e-, enemmistöä. Komission ehdotukset eivät ole meitä kauheasti auttaneet. Ei sitä ole mitään kritiikkiä, mutta tämä umpikuja vallitsee yhä. Komissio pysyy yhä kannassaan, mitä tulee sähköpolkupyörien teknisiin vaatimuksiin. Eli täytyy katsoa, mitä voimme tehdä. Sitten aikataulu. Olen puhunut siitä lyhyesti päästöjen suhteen, mutta muistakin asioista. No, tämä ei ole isoimpään särky. Sitten kestävyystestit, eli moottoripyörät, jotka pitäisi toimia 50 000 kilometriä. Miten moottoripyörien pitkäkäistä voisi edistää on olemassa tämä kalifornia testi Komissio on valinnut oman tiensä. Tässä tänne viisi tärkeää kohtaa. Mönkijät, päästöt, sähkö, polkupyörät ja kestävyystestit. Tämä menee 20-30 minuuttia sen mukaan, kuinka niukasti puhuttu, mutta vaan tämä, tässä selviää vähän, mitä tarkistuksella voisi tehdä. Eiköhän meillä ole tarpeeksi aikaa. Mutta ABSia et maininnut lukkiutumattomia jarru, juuri, jarrujärjestelmiä. Mutta meillä on varmaan aika oikeastaan niitä. Minä olin ihan selvillä, mitä te oikein haluatte. Pitäisikö saada edistystä aikaa sillä alueella? Tuosta oli jotakin näkemyseroja, mutta tarvitsee tukea komission ehdotusta, että tämä nyt mainita tätä avoimena kysymyksenä. Tämä oli omissa minun puoleltani. Tässä on asioita, jotka pyörii lukeutumattomien jarru, järjestelmien ja yhdistelmän jarru järjestelmien ympärillä. SD-ryhmä haluaa raskasta menettelyä, eli enemmän kaksiperäisiä ajoneuvoja, joilla on lukkiottomat mattiarrut. Jotkut haluavat poistaa jotakin asioita ja minä haluan olla siellä, kes, pysyä keskitiellä. Nyt tuon komissiota joukossa asioita. Let's, um, let's... Ensimmäiset kommentit. Toivottavasti saat sitten puheenvuoron ja kuulemme myös komissiota ja odotamme varjostelijoiden kokousta ensi viikolla. Styla. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi Rova Festivalin puolesta. Hän on hoitanut tätä asiaa, mutta hän ei päässyt tänään paikalle ja pyytää tätä kovasti anteeksi. Hän pyysi, että minä esitän hänen kommenttinsa, mikä tämä teille sopii. Rova Festival halusi painottaa erästä seikkaa mukaan. Hän on tehnyt tarkistuksia, joilla nämä lukkiutumattomat jarrut tehtäisiin pako, pakolliseksi kaksineuvoisille ajoneuvoille vuoteen 2015 mennessä, mutta hänen mielestään silloin kun kuutiomäärä on alle 50 kuutiosenttimetriä ja tietty hevosvoima raja ei ylity, niin nämä jätetään sen ulkopuolelle esimerkiksi mopedit. Nyt pitäisi käyttää tätä lukkiutumaan tätä jarrujärjestelmää ja täten voitaisiin onnettomuuksien määrää vähentää huomattavasti kustannusmateriaalia säästyisi ja ABS-järjestelmän käyttö olisi kaiken kaikkiaan hyödyksi. Tämä oli Rovan Westfalen näkemys ja olen varma, että herra Van de Kampa haluaa kommentoida tätä. Uh, Eikä sitten mitään muita kommentteja ollutkaan. No ehkä hänellä on jotain muuta kommentoitavaa kohta. Herra Manders sitten. Eh, eh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää eh, edustaja Van de Kampia tekemästään työstä. ABS ja päästöt ovat erittäin teknisiä asioita ja jätän sen asiantuntijoiden haltuun, mutta on erittäin tärkeää, että meillä on turvallisia, varmoja moottoreita allamme ja se on erittäin tärkeää, että ne ovat todella turvallisia, koska jos näin ei tule kun asian laita, niin sitten pitää asian puuttua. Se on hyvä, että kollega Rosvor on tehnyt tähän tarkistuksen ja uskoakseni on hyvä, että kuljettajakin tietää, ja tämähän tietysti pätee myös traktoreihin ja metsäajoneuvoihin, se, että kuljettajahan on tärkein tekijä turvallisuusasiassa turvallisuus eh, Van de Kamp eh, ehkä haluaa ajaa kolmipyöräisellä, koska jos hänkin kaatuu kaiken kokemuksensa jälkeen, niin silloin nähdään, että moottoreiden pitäisi olla vieläkin turvallisempia. Minä siis painotan tätä turvallisuuskysymystä kovasti, enkä usko, että minut voidaan panna yhteen tai toiseen kategoriaan noin lokeroida, mutta Van de Kamp sanoi, että pitää olla keskellä, pitääkö olla keskellä vai oikealla. Minä luulen, että olen Van de Kampin leirissä, mutta nämä, näin vain huomautukseni. Van de Kamp voisi sanoa, että minun tarkistukseni tullaan hyväksymään hänen toimestaan. Yes, I think it's more Kiitos. Tämä osoittaa, miten me lähestymme samaa asiaa eri näkökulmista. Minä tuen Van de Kampin näkemystä jarrujärjestelmien suhteen. Minun nähdäkseni hänen lähestymistapansa on hyvin tasapainoinen. Sillä saadaan aika mahdollisimman suuri vaikutus turvallisuuden kannalta katsottuna. Ja myöskin siksi, että minun mielestäni, kun on kyse skootterin tyyppisistä ajoneuvoista, olen mainittu tämän aiemminkin, skootterit ovat aivan eri asia, kun tarkastellaan painopistettä ja kuljettajan asentoa ajoneuvon päällä siinä on aivan kyse aivan erityyppistä tilanteesta kuin esimerkiksi siitä, että ajaa moottoripyörää. Sinullahan oli ikävä kokemus moottoripyörän kanssa hiljan. Ja kun tarkastellaan hevosvoimia ja nopeutta, niin nämä ovat tärkeitä seikkoja niin ikään. Toinen seikko, joka on tärkeä, on se, että eri järjestelmät on ehdotettu, niin minun mielestäni uudet järjestelmät helpo auttavat mopedien, mopedien ja skoottereiden jarruttamista kaikissa tilanteissa, ei pelkästään hätätilanteissa. Silloin kun on kyse kaupunkiolosuhteista ja siellä käytetyistä nopeuksista, niin huolimatta siitä, millä nopeudella ajaa, niin jar, kun, jarrujen kannattaa olla kunnossa. Saattaa olla, että tarvitaan tällaista hätäjärjestys, tarvitaan parempia hätäjärjestysjärjestelmiä. Hätäjarru voi toimia niin ikään tässä ohjelma. Ei ole toisiaan poissulkevia. Rova Westphal on tämän ottanut huomioon ehdotuksessaan ehkä, mutta tästä voidaan puhua ensi viikolla. Sitten käytännön seikkoja. Sen osalta, mitä minä olen ehdottanut päästöjen suhteen, haluaisin painottaa, että kyse nyt ei ole siitä, että minä millään tavalla vastustaisin ehdotettuja parannuksia silloin, kun on kyse kevyt ajoneuvojen päästöistä. Meidän täytyy parantaa kyllä päästöjä ja testaaminen on erittäin tärkeä seikka tässä suhteessa. Periaatteellinen kysymys, jonka olen ottanut esiin komission kanssa suoraan käymissäni keskusteluissa, ja varmaan olette huomanneetkin, että minulla on myöskin ollut yhteyksiä brittihallituksen asiantuntijoihin tämän myönnän häpeämättä. Kun on kyse esimerkiksi OBD-diagnostiikan käyttöönotosta erittäin pienimuottoristen ajoneuvojen erittäin pieni moottorista ajoneuvojen suhteen yhteydessä, niin parannukset, jos saadaan aikaan suhteessa kustannuksiin, ovat äh, kohtuuttoman pienet. Välttämättä ei kannata kuvitella, että kun tehdään parannuksia päästötasoon erittäin pienten ajoneuvojen suhteen, jotka tuottavat suhteellisen vähän, suhteellisen vähän päästöjä, niin näiden osalta pitäisi ottaa kustannushyötysuhde huomioon. Minun tietoni on, että komission ehdotuksista ei otettu mukaan, ja komissio ehkä voi vakuuttaa minulle, että olen väärässä, sitten ehkä voin vetää tämän ajatukseni pois. Sitten polttoainejärjestelmät ajoneuvoissa. En usko, että tässä suhteessa, kun tarkastetaan kustannuksia, jotka ovat kohtuuttoman suuret, en usko, että tässä on suuren suuresta ongelmasta kyse jälleen kerran kun tarkastellaan kustannuksia ja hyötyä. En minä vastusta sitä ajatusta, että pyritään parantamaan päästötasoa tai laskemaan päästöjä. En minä vastusta tätä. Komission tehtävänä on tietystikin pyrkiä vähentämään päästöjä, mutta hinnalla millä hyvänsä ei sentään, vaan pikemminkin täytyy muistaa aina oikea suhtaisuus. Joskus jotkut toimet ovat paljon tehokkaampia kuin toiset tässä suhteessa, siksi minä olen omaksunut nyt tämän lähestymistavan, jonka olen omaksunut. Sitten lopuksi vielä hyötykäyttöön tarkoitetuista nelipyöräisistä ajoneuvoista. Viittaisin tässä nyt traktorikeskusteluun. Meidän täytyy ratkaista tämä ongelma järkevällä tavalla, koska on täysin selvää minun mielestäni ainakin ja muidenkin mielestäni kansallinen keskustelut, että kun tarkastellaan määrit, määritelmiä, jotka liittyvät kevytajoneuvoihin, joita, tarko- joita käytetään metsä- ja maataloudessa hyötykäyttöön, niiden osalta on erilaisia funktionaalisia vaan toimin, toimintaan liittyviä vaatimuksia kuin mitä on silloin kyseessä silloin, kun on kyse nopeasti kulkevista tieajoneuvoista. Niiden suhteen on täysin erilaiset vaatimukset olemassa niiden toiminnan osalta. Ja toivottavasti tämä on se lähtökohta, josta kaikki olemme yhtä mieltä. Ja mikäli komissio on niin ikään samaa mieltä, niin minun mielestäni sitten pitää löytää jokin keino, sovittaiset yhteen joko herra Panzerin mietinnön yhteydessä tai Van de Kampin mietinnön yhteydessä. Ja kriteerit, jotka me olemme määritelleet, että minä esimerkiksi näissä tarkistuksissani tiettyjen teknisten vaatimusten mukanottamiseksi ammattikäyttöön tarkoitettujen metsä- ja maatalousajoneuvojen suhteen pitäisi saada hoidettua kuntoon. kun otetaan huomioon voimansiirtojärjestelmät ja muuta, niin toivottavasti niin nämä kaikki seikat saadaan otettua huomioon ja ongelma ratkaistua. Tämä olisi minun panokseni nyt varjoesittelijänä. Rova Ryyli haluaa puhua tästä. Vielen Dank. Ich bin ja auch Shadow und ähm, ich habe Herrn van de Kamp klar verstanden. Kiitoksia. Minun täytyy sanoa suoraan sanottuna, että minun ehdotukseni eroaa Rova Festivalin ehdotuksesta – huomatte varmaan, että minun painopistani eivät ole mopedit, jotka haluttaisiin mukaan saman kategoriaan kuin moottoripyörät. Esimerkiksi kun on kyse ABS-jarrujärjestelmistä, minun mielestäni mopedeita ei pitäisi rinnastaa näihin äh, moottoripyöriin eikä myöskään sähköpolkupyöriä, vaan pitäisi tarkastella asioita keskivertoihmisen kannalta, mutta samalla ottaa huomioon myöskin vanhukset ja vammaiset ihmiset, jotka käyttävät sähköajoneuvoja hyväkseen. Nyt pitäisi mahdollistaa se, että kun on kyse voimakkaammasta, tehokkaammasta moottorista, moottorin tehosta, niin tietystikin pitäisi voida tarkastella tiettyjä nopeusrajoituksia, mutta pelkästään moottorin teho, pelkästään sen ottaminen lähtökohdaksi on mielestäni väärin. Tästä voidaan keskustella vielä haluttaisiin tähän lisää liikkumavaraa esimerkiksi, kun on kyse kolmipyöräisistä tai nelipyöräisistä ajoneuvoista ja sähköisistä ajoneuvoista, niin siinä on hyvin vähän liikkumavaraa, koska kaikki on pakotettu autojen tyyppihyväksynnän piiriin. Ja minun mielestäni tässä nyt vain vaikeutetaan markkinoiden kehittämistä. Minun mielestäni direktiivin on ottanut liian vähän huomioon uudet markkinat ja uudet mahdollisuudet. Nyt pitäisi enemmän avata mahdollisuuksia markkinoille tuilijoilla, tai sitten ainakin jonkinlainen siirtymäkauden ratkaisu pitäisi saada aikaan vähintäänkin. Mutta tästä meidän täytyy kyllä vielä puhua. Toinen seikka, josta, olen, josta on ilmiötä Fanikampin kanssa – ja tämä on katettu myöskin teollisuuden kannanotossa. Teollisuus toteaa, että jo tänä päivänä voitaisiin paremmin ottaa tietyt seikat huomioon teknisellä puolella. Tekniset mahdollisuudet ovat jo olemassa. Meidän puoleltamme nyt pitäisi tehdä kaikkemme, jotta nämä tekniset mahdollisuudet saadaan sitten käyttöön ja että niistä tulee kannattavia. Ja mitä nopeammin menemme tähän suuntaan, sitä no, nopeammin näistä uuden tyyppisistä ajoneuvoista tulee kannattavia ja ne saadaan markkinoille. Ja nämä tarjoavat uusia mahdollisuuksia. Minun mielestäni on aivan selvää, että kun on kyse päästöistä, niin joidenkin mielestä tässä ollaan menossa liekin pitkälle, mutta toivottavasti me pystymme niin ikään vaikuttamaan asioihin, koska minä olen sitä mieltä, että päästöt pitää ottaa merkittävällä tavalla, merkittävämmällä tavalla huomioon ABS-järjestelmistä, ja sanonkin, että tuen tätä ehdotusta ja myöskin OBD-diagnostiikka, ei siinäkään ole mitään ongelmaa. Me haluaisimme keskittyä lähinnä näihin päästöihin ja sitten näihin eri kategorioihin, mikä laitetaan mihinkin kategoriaan. Haluaako joku muu varja sitten puhua? Olen Rob kanssa samaa mieltä sähköpolkupyöristä. Hermanders, Minä tästä menettelystä. Minä haluaisin puuttua tähän proseduuriin. Van de Kamp sanoi, että on mahdotonta eh- tehdä kompromissitarkistuksia. Se on vähän surkeata, koska joidenkin elementtien kohdalla voi olla näin, mutta kun luin tarkistukset, niin kyllä, tässä on tiettyjä marginaalia. Jotkut tarkistukset voisivat kyllä tarjota paremman lopputuloksen. Toivon, että Vim voi vähän miettiä uudestaan tätä kompromissiasiaa. Well, I think we're scheduled to have... Meillä on tiukka neuvottelukokous Strasbourgissa kahden viikon kuluttua. Mutta mitä herra Matino aikoo sanoa? Ehkä hän voi tarjota meille myös ideoita kompromissiratkaisuksi. Ken tietää? Herra Matino. Thank you again. Uh, kiitos. Puheenjohtaja herra Van de Kamp ja varjoesittelijät, kiitos. Olimme erittäin tarkkaavaisesti lukeneet mietintöluonnosta ja halusin onnitella teitä työstä vieläkin. Aihe on tekninen, mutta kuten totesit, suuri määrä tarkistuksia, joka menee eri suuntiin. Taisinpä jo sanoakin aikaisemmin. Minä olen erityisen iloinen, koska se saattaa, että meidän ponnistelumme eri vaihtoehtojen ja kustannushyötyjen arvioimiseen ovat tuottaneet hyviä vaikutuksia. Minun yleiskommenttini on, että kaiken kaikkiaan haluaisin puolustaa komissio ehdottamaa suurta optiomäärää tässä tekstissä. Ja aloittaisin kenties vaikeimmasta kysymyksestä. että tämä koskee ympäristövaatimuksia. vaatimuksia olemme todenneet, että ehdotuksia on erilaisia, lopetetaan aikataulun muuttamiseen ja vaiheittaisuuteen. Meistä meidän kolmivaiheinen lähestymistapamme on oikea kompromissi. Eipä unohdeta, että yleistavoitteena pitäisi olla sen, että hiilidioksidi ja hiilivety päätökset olisivat eh, pahempia. Ja se on nyt toimit tutkimusten mukaan. L-luokan ajoneuvojen päästöt maantieliikenteessä kasvavat dramaattisesti. Joten tämä koneen himoinen lähestymistapa kunnianhimoisella kolmella askeleella jonka ajatus on erittäin huolellisesti identifioitu, on paras. Puheenjohtaja ja esittelijä mainitsivat myös tähän liittyvän kysymykseen, eli koetaulussa oleva diagnostiikka, OBD. Voin vahvistaa, että tutkimuksessa me erityisesti olemme tarttuneet siihen. Olemme seuranneet myös tarkkaan Iso-Britannian hallituksen tutkimusta. Uskon, että siinä on joukko puutteita, mutta haluaisin lyhyesti sanoa tänään, että meidän lähestymistapa, joka yhdistää erittäin perustavia tavoitteita erittäin pitkällä täytäntöönpanoaikataululla. Tämä vastaa kaikkien tuoteluokkien valmistajien toiveita. Ehdotuksessamme OBD alkaa vasta 2017 mopedeilla. Ne, mitä tulee isoihin moottoripyöriin, siinä 21 olisi tavoitevuosi. Ja simppeli elektroninen diagnostiikka jossakin ajoneuvossa sähköajoneuvot ovat vapautettuja näistä ympäristövaatimuksista. Joten tämä ajoneuvon kiinnitetty diagnostiikka on erittäin simppeliä vaatimusten suhteen. Sitten kestävyys ja sitten päästöt haihtumista – olen samaa mieltä, että tässä pitää tarkkaan katsoa kustannustekijöitä. Voisin painottaa tässä tavoitettamme, eli kestävyystestauksen pitää heijastaa todellista käyttöä, eikä saa olla mikään tällainen nojatuolitesti, joka ei josta mihinkään, johda mihinkään parannuksiin. Olemme avoimia voimme sopeutua. Jos kestävyystestin rajoja pitää muuttaa, täällä mainittiin tämä alueellinen Yhdysvaltojen lähestymistapa. Se ei ole meille sopiva, ja säätellään L-kategorian ajoneuvoja, niin kerrassa olevien tuotteiden määrä on hyvin erilainen kuin Yhdysvalloissa. Meillä on hyvin paljon pieniä mopedeja. Se päästöistä tyytyväisyydellä totean, että avain turvallisuustoimet kuten ABS ja CBS saavat tukea teiltä Ja muistuttaisin teitä, että olemme pyrkineet huolellisesti oikeaan tasapainoon teknologian kustannusten ja, ja korkeiden turvallisuustavoitteiden kesken, ja me pyrimme. Mitä tulee sitten tähän sormeiluvaatimuksiin, virittämisen estämiseen, niin tässä pitäisi olla Erittäin tarkkana tehdä kustannushyötyarviointi. Me pyrimme tunnistamaan parhaan ratkaisun tuunaamisen suhteen. Ja sitten loput kaksi elementtiä ovat OBD, minä mainitsinkin, sävelysala ja luokittelu ja sähköpolkupyörät. Ymmärrän, että on yrityksiä laatia parametreja sähköpolkupyörien luokittelulle, mutta komissiona me painottaisimme tämän, mitä uusia parametreja otetaankin. Tärkeää on, että tehorajat ja ajoneuvon nopeus pysyisivät pääparametreina. Ei tarvitse olla kauhean kummoinenkaan insinööri ymmärtääkseen, että tehon ja vauhdin välillä on yhteys. Ja vauhdin ja turvallisuuden välillä. En puhu kokonaisnopeudesta, vaan kiihdytyksistä tai nopeuseroista yhden ajoneuvon ja muiden kätevällä. Esimerkiksi polkupyörien tapauksessa jalankulkijan ja polkupyörän no, nopeusero on relevanttia. Joten tehorajoitteet ja ajoneuvon nopeus täytyy säilyttää parametreina. Anteeksi, jos tähän on mennyt vähän liikaa aikaa. Mutta olen kattanut kaikki pääkysymykset, jotka esittelijä maininnut. Ja sitä olen unohtanut. mitä mönkiöihin tulee, joka lopuksi tuli niin Me olemme tekemässä tutkimusta jostakin kategorioista. Olemme valmiita parannuksille. Yksi asia, jota tänään ennakoitte, Aikataulut ennakoitte oli ihan kohtuullinen meistä. Hyvä. Tämä oli oikein hyvä. Koko mielipideen vaihto on edistänyt asioita. Mutta sitten varmasti esittelijän kanssa työskentelevät lähiviikkoina, kunnes äänestys koittaa. Varmasti me saamme hyvän äänestyspaketin. Vaikka lopuksi me kaiken kanssa olemme samaa mieltä. Ravande Kamp, aloitteko sitä jotain loppukommentteja? Eh, dank u wel, eh, voorzitter. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Minä tarvitsisin muutaman minuutin puheenjohtaja, jos se sopii. Rouva Stiilelle myös. Valitettavasti hän on poistunut, mutta minä otan yhteyttä Rouva Festivaaliin myöhemmin. kun on kyse näistä kommenteista, jotka liittyvät ABSn ja CBSn. Rouva Ryylähän sanoi, Rouva Festival menee hyvin pitkälle tässä komprom- mahdollisessa kompromissiajatuksessa, jos sallitte minun esittävän asian näin. En tiedä, voimmeko kysellyttää tämän toiveen, hänen toiveensa tähän. Hyvä puheenjohtaja. Edustaja Mandersin kommentti nyt. Tänä päivänä me puhumme teknisistä säännöksistä. Hyväksyntä kaksi- tai kolmipyöräisten ajoneuvojen hyväksymisestä. Jos ihan ajatellaan teknisesti, mikäli ymmärsin oikein, niin ei voida puhua turvallisuuden muotoutumisesta tai että turvallisuuden nimissä tämä voisi riittää, koska tässä on kyse ihan teknisistä asioista. Minä en aseta pannaan paljon painoarvoa tälle erottelulle, koska minusta turvallisuus, kuljettajien turvallisuus on keskeistä. Se hallitsee kaikki, se menee kaiken muun edelle. Mutta pitäisi kuitenkin miettiä, mitä komissio ajaa takaa, mitä voidaan liittää tähän ja mitä ei voida sisällyttää tähän kommentit ovat ihan selkeitä, jotka liittyvät muun muassa päästöihin ja, tämän, ja arviointi. Mutta ei ole tehty, puhuttu mistään kestävyystesteistä. Ehkä te voisitte palata tässä tähän omaan tarkistukseenne, koska te olette ainut, joka on puhunut tästä asiasta tarkistuksessanne. Minä en ainakaan nyt näin äkkiseltään muista mitään suurta määrää kompromisseja. Sitten Rova Ryylän kom- kommentti. Ei meidän välillä ole mitään väärinymmärrystä ABS-tä, CBS. Se on ihan oikein. Meillähän on hyvin tehokkaat moottorit ja meillä on sähköisiä polkupyöriä. Tämä on sanottu ja tänään kyllä ne saadaan vieläkin tehokkaammiksi nämä polkupyörät, mutta silloin pitää kyllä rajat, luoda rajat, ja koska muulloin meillä on vaarana se, että meillä on Äh, huonoja moottoreita, eikä minä usko, että kuka voi ajaa sähköisellä pyörällä 160 kilometriä tunnissa ilman kypärää. Ehkä tässä nyt liioittelen vähän, mutta tällaisen kuvan minä haluaisin ahmatella, koska jos me tuotamme pyöriä, jotka ajavat yli 25 kilometriä tunnissa, niin silloin kolmipyöräisten ja nelipyöräisten markkinat, jos ajatellaan sähköisiä moottoreita, niillä on suunnattomat markkinat, niin silloinhan ei ole mitään väärinkäsityksiä meidän välillä, Me voimme ottaa tämän kaiken huomioon tässä säännöstössä. Sitten jos puhutaan päästöistä, vihreät haluavat saada nopeammin tuloksia. Alde haluaa vähän hitaammin edetä kun on kyse Van de Kampin hyvästä keskitiestä ja kompromissitarkistuksista. Herra Manders sanoi, että koskaan ei Euroopan parlamentissa ole voitu saada kompromissitarkistuksia, että, tai siis, että ei voida saada kompromissitarkistuksia, se on aina ollut mahdollista hänen mielestään. Mutta mitäs nyt pitäisi tehdä? Pitääkö minun mennä nappaamaan komissiolta teksti omaan nimini, jos se, näin, jos se miellyttää edustaja Mandersia? Mm, me olemme harmonisointivaiheessa, meidän pitää toimia ja puhua avoimesti keskenämme. Minä voin ihan hyvin muotoilla hyvin epämääräisiä kompromisseja, eh, jos on kyse komission tekstistä, mutta en minä ole siihen valmis, emme me siitä palkkaa saa. Mm, tehän voitte katsoa tarkistuksia keskenään ettei rouva ryyliä. Kyllä niissä on aika paljon eroja, jos vertaa niitä toisiinsa. Kiitos. Okay, well, we have work to do and uh, we'll get on. Meillä on paljon työtä tehtävänä. Olen varma, että tyydyttävän ratkaisuun vielä päästään. Ja teidän johdollanne ihan varmasti päästään. Olen tässä luottavaisin mieli. Kiitoksia kaikille tästä keskustelusta. Nyt siirrymme sitten sitten seuraavaan asian esityslistalla. Kyse on Rova Hanslikin mietinnän tarkistuksista. Tervetuloa Rova Hanslik. Kyse on palveludirektiivistä ja tarkistuksia on tullut koko joukko. Olen itse varvioesittelijä herra Manders niin ikään. Nähdäkseni Rova Gebhardt nyt puuttuu vielä herra Kamp niin ikään vihreistä. Ja Trantifilitis niin ikään. En tiedä, onko sed ryhmästä joku läsnä, mutta aloitetaan nyt kuitenkin. Esittelijä saa ensin puheenvuoron. Hän voi nyt arvioida näitä tarkistuksia, joita hänen mietintöönsä on tehty. Bardzo dziękuję panie przewodniczący za udzielenie głosu i dziękuję wszystkim za... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille näistä tehdyistä tarkistuksista Kyse on keskinäisestä arviosta. Tarkistuksia on tehty 58 yhteensä. Minun mielestäni tämä jo osoittaa, missä määrin te tuette minun lausuntoani. Jossakin määrin on pyritty hieman täsmentämään minun mainitsemini asioita lähinnä kolmen seikan suhteen. Ja tarkistuksia on tullut, täsmentäjätarkistuksia. tarkistuksia. Ensimmäiset kokemukset, jotka liittyvät keskinäiseen arviointiin palodirektiivin suhteen, toiseksi keskinäisarvion käyttö ja kolmanneksi tulokset ja tulevat toimet, joihin komissio aikoo ryhtyä, jotta voidaan varmistaa sisämarkkinoiden parempi toiminta keskinäisen arviointiprosessin avulla. Kun on kyse yksittäisistä tarkistuksista, haluaisin painottaa sitä tosiasiaa, että monet tarkistuksista saavat minun ja minun poliittisen ryhmäni tuen. Hyvinkin pikapuoliin lähitulevaisuudessa, kun paremmin olemme tutustuneet eri valiokuntien lausuntoon, aion tehdä jotakin kompromissitarkistuksia. Jotkut seikat on mainittu niin monta kertaa, kovin kovin monta kertaa. Esimerkiksi todetaan, että sisämarkkinoiden pitäisi olla yrittäjille hyödyksi ja yrittäjien täytyy voida hyötyä palveluista ja niin poispäin. Kaikki tämä on heijastunut teidän tarkistuksiinne. Te tunnutte olevan myöskin hyvinkin kiinnostuneita artiklasta 15. Siellä mainitaan Taloudellinen arviointi palveludirektiivin osalta, niin kuin komissio on ehdottanut. Minä katson, että tämä analyysi tulee antamaan hyvinkin paljon hyödyllistä tietoa meidän käyttöömme. Sen avulla paremmin tiedämme, missä määrin palveludirektiivi on pistetty täytäntöön ja missä määrin se vaikuttaa valitsevaan tilanteeseen palveluiden saralla. Komissio aikoo julkaista tutkimuksen tulokset vielä tämän vuoden loppuun mennessä. Artikla 41 mukaisesti palveludirektiivissä komissio tulee esittämään meille myöskin joitakin kertomuksia, jotka liittyvät palveludirektiivin täytäntöönpanoon. Minä uskon, että nämä kaksi asiakirjaa tulevat mahdollistamaan sen, että me voimme vielä myöhemmässä vaiheessa keskustella palveludirektiivistä. Mutta palatakseni nyt palveludirektiivin taloudellisten vaikutusten arviointiin, ottaen huomioon erityisestikin herra Harbourin maininnan tarkistuksen 29 osalta. Siinä peräänkuulutetaan selkeyttä ja metodologiaa ja täytäntöönpano menetelmän asianmukaisuutta. Pyytäisin, että komission edustaja kertoisi meille miten komissio arvioi tätä analysointimenetelmää. Toivottavasti tänään vielä saamme vielä vastauksen tähän. Täällä on toinenkin tarkistus, sitä en voi tukea. Tarkistus numero 32, nimittäin niin ikään 34 on sellainen, että johon suhtaudun hieman karsaasti. Näissä pohditaan tämän direktiivin soveltamisalaa Minun mielestä meidän ei pitäisi mainita tämän tyyppisiä seikkoja tässä mietinnössä. Tarkistuksesta 34 sanoisin, että minun nähdäkseni keskustelut alkuperämaiden kanssa saatiin jo päätöksiin vuonna 2009, kun direktiivi hyväksyttiin. Ja minun mielestäni Minun mielestäni tässä pitäisi pikemminkin puhua rajat palveluista. Kaiken kaikkiaan pitäisi saada kokonaisvaltainen näkemys siitä, miten aktiivisesti jäsenvaltiot ovat toimineet palveludirektiivin eri säännösten osalta. erityistilanteita eri jäsenvaltioissa pitäisi voida ottaa huomioon. Joissakin tarkistuksissa mainitan seikkoja, jotka ovat siihen, miten tärkeitä palvelut ovat taloutemme kannalta. Palvelut luovat työpaikkoja, pönkittävät elvyttävät taloutta ja niin poispäin. Tämän päivän tilanteessa, jolloin kriisin pelko on edelleenkin määräävässä tekijässä. Keskinäinen arviointiprosessi voi auttaa meitä paremmin arvioimaan sitä, mitä toistaiseksi on tehty. Samanaikaisesti voidaan peräänkuuluttaa lisää toimia. Joulukuussa tulee kuluneeksi kaksi vuotta tämän direktiivin täytäntöönpanosta. Tämä tarkoittaa sitä, että direktiivin hyväksymisestä on kulunut viisi vuotta. Toivoakseni minun mietintöni teidän tarkistuksillanne höystettynä tulee myötä vaikuttamaan keskustelun palveludirektiivistä ja että tämä luo vahvan viestin, vahvan signaalin meidän puoleltamme käsin. Ja muistutakaamme mielimme myöskin sen, että palveludirektiivin yksi tärkeimpiä asiakirja, jota olemme saaneet aikaan viime vuosina. Nyt mielelläni kuulisin teidän näkemyksiänne erityisestikin varjoesittelijöiden näkemyksiä ja myöskin puheenjohtajan näkemykset ovat erittäin tervetulleita. Kiitoksia. Hanslik. Kiitoksia. Hanslik. paikalla. Herra Manders on paikalla. Haluaisitko aloittaa? No, luonnollisesti puheenjohtaja. Kiitän seuraava Hanslikkiä työstään. Minun mielestäni tämä lähestymistapa voi olla oikein hyödyllinen palveludirektiivin toimivuuden kannalta. Tämä keskenäinen arviointi voi soveltua koko joukkoon muitakin direktiivejä kuin palveludirektiivi esimerkiksi sisämarkkinoiden seuranta. Sinähän on silmään pistävää, että, että direktiivin täytäntöönpano vaihtelee maittain ja sisämarkkinat eivät toimi niin kuin pitäisi. Ja tämä keskinäisen arvioinnin tulos osoittaa, että jäsenvaltiot kilpailevat keskenään se eivätkä ne herpan unionia taloudellisena toimijana, joka toimii kansainvälisillä markkinoilla. Jos nyt tämä protektionismi lisääntyy, niin tämä kääntyy Eurooppaa vastaan ja jäsenvaltiota vastaan. Se ei varmasti ole eurooppalaisen yhteistyön tavoite. Kiitän esittelijä siitä, että hän tukee minun tarkistuksia. Minä tuen hänen lähestymistapaan. Me olemme samalla aaltopituudella. Me kaikki haluamme parantaa sisämarkkinoiden toimintaa. Ja voisimme ajatella muita vaihtoehtojakin, jos käy ilmi, että jäsenvaltiot väärinkäyttävät tulkintaa vapauttaa, niin voimme reagoida jäsenvaltiota vastaan. Okay. Um, just to... Ole, haluaisitteko puhua? No, omasta puolestani. Mitä sitten useampaan tarkistukseemme? Olen iloinen, että te, Rava Hansli olisitte sitä mieltä, että aika moni tarkistus lisäsi arvoa mietintöönne, mikä on hyvä asia. Ja tavoitteemme. tämän keskinäisen arvioinnin tulokset. Niillä alueilla, jo, joilla rajat ylittävän kaupan mahdollisuudet ovat suurimmat, on tärkeintä. Minä lisäisin siihen, mitä sanoitte, että että komissiolla on kaikki data pöydällä edessään. Sitä dataa pitäisi käyttää sen päättämiseksi, mihin painetta kohdistaa jäsenvaltioissa, jotka eivät täysin täytäntöönpanoa toteuta, että luotaisiin työpaikkoja ja taloudellista toimintaa. Ja sitten vielä te mainitsitte, me tarvitsemme tällaista taloudellista toimivuutta tällä hetkellä epätoivoisesti. Aika ei ole hukattavana, mutta tämä keskinäinen arviointi on tarjonnut dataa, jonka perusteella komissio voi toimia. Jäsenvaltioiden itsensä tuottama informaatio. Tässä ei ole kysymys siitä, että komissio tiputtaa jotain laskuvarjolla jäsenvaltiotien, vaan tässä käytetään keskenäistä painetta joka on direktiivin täytäntöönpanon kannalta erittäin tärkeää. Jos te tuotte ajattelua joidenkin tarkistusten suhteen, tämä on selkeä viesti komissiolle, että me haluaisimme, että meillä on sana sanottavana teidän taloudellisessa arvioinnissanne. Ja siihen Rava Hanslink pyrkiikin. Sinä on minun myyntipuheen, niin haluan, että esittelijät tuotte minun tarkistuksia. Minä olisi pitänyt toivottaa tervetulleeksi Martin Faunin. Hän on tuttu kasva valiokunnassa ja hän on nyt palveludirektiivin täytäntöönpanosta vastuussa. Teidän luvallanne esittelijä pyydän häntä kommentoimaan tarkistuksia ja sitten saatte on Euroopan Hansille kertoa, miten etenette esimerkiksi mahdollisten kompromissitarkistusten suhteen. Martin Freund, puheenvuoroa teidän. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin esittelijälle ja varjoesittelijälle arvokkaasta työstä. Olemme täysin samaa mieltä Rova Hanslikin analyysin kanssa. Monet tarkistuksista parantavat mietintöä ja ovat siksi hyödyksi. Minä kuulin kyllä teidän viestinne ja otan sen hyvin vakavasti. Muutama sananen vielä tästä taloudellisesta vaikutuksesta ja sen tutkimisesta, kun me pyrimme määrittelemään jotakin prioriteetteja, kuten selitimme tammikuun 27. päivän tiedonannossamme. tiedonannossamme. DG ECFIN suorittaa tämän tutkimuksen. Se hoitaa kaikki tällaiset tutkimukset liittyvät direktiiviin tuleviin vaikutuksiin ja tarkastamme myöskin jäsenvaltioiden antamia vastauksia ja niiltä saamiamme tietoja ja myöskin tietoja, jotka on saatu muista lähteistä. Tämä ei tietystikään täysin pysty simuloimaan direktiivin vaikutuksia, koska liian vähän aikaa on kulunut täytäntöönpanosta, että näin voitaisiin tehdä. Me pyrimme kuitenkin tarkastamaan vielä uudestaan taloudellista tietoa ja tutkimuksia keskusteluiden valossa ja ehdotusten valossa, joita komissio teki jotakin vuosia sitten. Taustalla oli tuulon käytetty metodologia. Tietystikin tutkimukset ovat akateemisesti terveellä pohjalla ja kaikkien tieteen sääntöjen mukaan tehtyjä tutkimuksia on kyseessä. Itse en ole tällainen tiedemies, mutta tulevaisuudessa DG Ekfinin edustajat ovat tietystikin valmiita teille selventämään vielä tutkimusten perusteita. Te, herra Harbour, olette tehnyt joitakin tarkistuksia, jotka liittyvät avoimuuteen, joita, jota komission edellytetään harjoittavan ja myöskin jäsenvaltioiden silloin, kun tarkastetaan näitä prioriteetteja. Me pyrimme toimimaan niin avoimesti kuin mahdollista. Asiantuntijaryhmä on kokoontunut ja myöskin IMKon sihteeristöstä oli edustaja paikalla tuossa työryhmän kokouksessa. Tämä on osa sitä avoimuutta, jota haluamme harjoittaa kaikin mahdollisin keinoin. Olemme näitä myöskin kyselykaavakkeita ja myöskin online-kyselykaavakkeita. Netistä voi tarkastella niitä tuloksia tai vastauksia, joita jäsenvaltiot ovat lähettäneet näihin kyselyihin. Tämä teille vain tiedoksi. Täysin avoimesti olemme pyrkineet tässä etenemään. Herra Haberkin vaatii avoimuutta omassa tarkistuksessaan. Uskon, että nämä pari huomiota riittävät. Tietystikin jotkut tarkistukset ovat vähemmän hyödyksi, varsinkin ne, jotka puuttuvat tärkeisiin asioihin kyllä, mutta eivät suoraan liity keskinäiseen arviointiin tai jotka suorastaan pyrkivät viemään meitä hieman taaksepäin, ottamaan takapakkia suhteessa niin keskusteluihin, joita on jo käyty. Kiitos paljon. Briefing and thank you also for updating us. Kiitoksia tuosta briefauksesta. Kiitos myös täydentävästä tiedosta liittyen tuohon taloudelliseen tutkimukseen. Se varmasti kiinnostaa valiokuntaa. Rohanslik, haluaisitko reagoida komission ja varjosittelijöiden kommentteihin? Niin puhuisitko vähän aikataulusta? Paljon kiitoksia. Me ja kiitoksia komission edustajalle liittyen taloudelliseen arvioon. Uskon, että tuo asiakirja tulee vielä enemmän osoittamaan, miten olennainen palveludirektiivi on palveluiden tarjoamiselle yli rajojen. Odotan, että asiakirja valmistuisi ennen vuoden loppua. sitten ja sanoin, voin hyväksyä monet teidän tarkistuksesta, koska ne rikastavat asiakirjaani. Paljon kiitoksia tarkistuksesta. Paljon kiitoksia puheenjohtajalle tarkistuksesta. Useimpia niistä minä voin tukea. Meidän täytyy äänestää tästä asiakirjasta pikapuolin, eli ensi viikolla. Lähetän varjoesittelijöille kompromissiehdotukseni. Jos teille käy, tapaisin teidät neuvottelisimme kompromisseista ennen seuraavaa kokousta, sillä meidän täytyy sitten äänestää valiokunnasta tästä asiakirjasta. Vielä kerran kiitoksia tarkistuksesta. Tämä osoittaa, että näistä arviointiprosessia tarvitaan, niin että tämä toimii hyvin. Thank you very much indeed. Uh, so... Paljon kiitoksia. Vaaditaan lisätyötä ennen äänestystä 19.9. Kiitoksemme Sarah Frönille ja tiimille. Olemme pikkasen aikataulusta edellä. Ja katso, onko herra Kurtsman paikalla? Kyllä, halusin varmistaa, että kaikki täällä, erityisesti komission tiimi, ennen kuin aloitamme. Haluatteko ehkä viiden minuutin tauon? Pidetään viiden minuutin taukoa. Avataan juuri ennen viittää varmistaa, että kaikki ovat täällä täsmällisesti tätä erittäin tärkeää raporttia varten. So we'll, we'll meet, we'll resume just before five. Eli tavataan juuri ennen viittä. Silloin koko tiimi on koossa reagoimassa herra Kreutzmannin.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 okay, ladies and gentlemen, I think we're ready to resume. I hope everybody's here. Voimme aloittaa, koska kaikki ovat paikalla. Olemme valmiita työstämään herra Kreutzmannin tärkeän, tärkeää mietintöä. Keskustelin vain herra Mayerin kanssa hänen tarkistuksistaan. En ole niihin kovinkaan tyytyväinen, joten... No, Aloitetaan nyt kuitenkin. No niin. Yritin saada hänet vakuuttuneeksi asiasta. Nyt puhunkin saksaa. No. Anteeksi, mitä? Saan minä, kai minä saan esitellä tämän asian nyt ennen kuin sinä puhut. Uh, Haluaisin uh, so just to remind everybody that we're now um, going to... muistuttaa kaikille, siitä, että nyt esittelee herra Kreutzmann, esittelee oma mietintönsä, joka liittyy rahapeleihin, online-rahapeleihin. 271 tarkistusta on tehty hänen mietintönsä. Tämä osoittaa, kuinka mielenkiintoisesta aiheesta on kyse. Varjoesittäjät puhuvat sitten. Herra Abat ei ole tosin vielä paikalla. Hän puhuimme myöhemmin. Roa on. Ryyle niin ikään on kuin onkin. Herra Fox ja on paikalla. John ei ole eikä Savini. Herra Pronta ilmeisestikin on komission puolelta paikalla. Hyvä niin. Rova Pronta, hän kertoo sitten näkemyksinsä näihin tarkistuksiin niin ikään. Joten herra Kreutzmann nyt esittelee asiansa ja sitten keskustelemme Ja sitten Kreutzmann kertoo, kuinka me pääsemme toivottavasti järkevään kompromissiin. Herra Kreutzmann, nyt ilomielin saatte puheenvuoron. Kiitos paljon puheenjohtaja. Meillä on siis todellakin 271 tarkoitusta. Haluaisin kuitenkin kiittää ensinnäkin kaikkia esittelijöitä tai varjoesittäjiä pikemminkin ja tarkistusten esittäjiä, koska suurin osa tarkistuksista menee samaan suuntaan. Eli ne pyrkivät tukemaan minua pyrkimyksessäni Kollega de Jong on myös hieman eri raiteille kuin muut. Palaan tähän myöhemmin. Kollega Fanden Kampa. En nyt kommentoida sitä, kuka tässä nyt on vasemmalla, kuka oikealla ja kuka keskellä. Haluaisin nyt päästä siihen tavoitteeseen, että Euroopan tasoa pystymme hoitamaan asiat parempaan kuntoon. Suurin osa tarkistuksista menee tähän suuntaan. Pieniä näkemyseroja tässä on. Kollega Charles de Mose esimerkiksi haluaisi jättää kaiken ennalleen ja kollega krenk puolestaan haluaisi avata kaiken, kaikki keskustelut uudestaan. Ne ovat kaksi äärinäkemystä tässä. Herra Fox on niin ikään paikalle. Hän haluaisi vapauttaa kaiken. Ja sitten muutama jäsen haluaisi jättää kaiken ennalleen. Ja näiden näkemysten välillä sitten pitäisi löytää jonkinlainen kompromissiratkaisu. Uskon, että se kyllä vielä löytyy. Mietintöluonnokseni perustuu ajatukselle, että haluaisin kunnollisen tasapainon aikaan ja sillan kahden ääripään välille. Tulemme keskustelemaan pikapuolin kompromissiehdotuksista ja tavoitteeni on, että voin antaa teille luettelon, jossa on suosituksen sen suhteen, mitä pitäisi hyväksyä, mitä ei pitäisi hyväksyä. Näin saisi jonkinlaisen mielikuvan tilanteesta ja sitten tältä pohjalta ryhtäisin rukkaamaan sitten kompromissitarkistuksia. Lisäksi täytyy tarkastella vielä sitä, voitaisiinko parantaa vielä tekstiä. Kiittäisin kaikkia. Ehdotukset tekevät mietinnöstä konkreettisemman ja tämä on aivan hyvä asia. Kun täällä viitataan valtiollisiin monopoleihin, joissakin jäsenvaltioissa tällaisia on, monopolit, jotka estävät nettipelaamisen piiriin pääsyn. Me tarvitsemme koherentin johdonmukaisen rajanvedon kuluttajan suojan ja muiden vaatimusten välille. Rahapelimarkkinoiden avaaminen, menettelyt, avoimuus ja syrjimättömyys pitäisi varmistaa. Jäsenvaltiot voivat itse arvioida lisenssikysymyksiä ja sitten pitäisi ottaa hyväksi myöskin käyttäväksi esimerkit muista jäsenvaltioista ongelmien vähentämiseksi, minimoimiseksi ja kansalliset valvontaviranomaiset sitten tekevät tehtävänsä. Olen vakuutunut siitä, että e, tehokas nuorison suojelu esimerkiksi ja peliriippuvuuden estäminen edellyttävät tiettyjä minimistandardeja. Kansalliset säännöt eivät tarkoita tässä suhteessa tämä tarkoittaa sitä, että minimistandardit heikentävät kansallisia normeja, vaan pikemminkin jäsenvaltiolla on oikeus ja mahdollisuus ottaa tiukemmat säännöt käyttöön, sikäli, et, sikäli kun ne vain vastaavat näihin minimivaatimuksiin. Toivon, että Rova Chaldemose ja muut tulevat nyt tälle linjalle minun kanssani. Ja komissiolle pitäisi antaa mahdollisuus myöskin pohtia minimistandardeja vähintäänkin direktiivin muodossa. Tämä olisi minun pyrkimykseni. Toivoisin, että parlamentissa saataisiin laaja tuki tämän mietinnön taakse niin, että voitaisiin saada komissio vakuuttuneeksi siitä, että sen täytyy ryhtyä tuumasta toimeen. Suurin osa kollegoista tuntuu olevan valmiita tulemaan tälle linjalle. Kollega Abata viittasi jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten tehtäviin ja kansainväliseen yhteistyöhön standardien laatimiseksi laittomana pelaamisen, rahan, peli, rahan pesun ja muiden lieveilmiöiden kitkemiseksi. Komission pitäisi koordinoida tätä työtä ja luoda tarvittavat rakenteet. Mitä tulee sitten petosten vastaiseen torjuntaan? Minun mielestäni Euroopan laajuinen rikos oikeudellinen toiminta pitäisi saada aikaan ja valtiollinen yhteistyö tästä spot pelien urheiluvedonlyönti vilpin estämiseksi. Eikä urheilupuolella pitäisi pyrkiä estämään vilppiä, ja tämä kuuluu tähän petosten vastaiseen taisteluun. Schwab ja muut ovat vaatineet Ranskan mallin laitamista Euroopan laajuiseksi ja pitäisi pohtia vaihtoehtoisia rahoitusmalleja urheilupuolella. Mutta tietystikin alun perin en halunnut tähän puuttua, koska kyse on toissijaisuusperiaatteen piirin kuuluvasta asiasta, kun on kyse urheilusta. Sen vuoksi kuitenkin kun pohditaan sitä, mihin rahan käytetään, mistä rahat tulevat ja miten lisenssejä jaetaan jäsenvaltioissa, tämä on jäsenvaltioiden päätettävissä – Tietystikin olen avoimin mielin tämän ehdotuksen suhteen ja valmis menemään tälle linjalle, mutta toisaalta on sen kunnittaa toissijaisuusperiaatetta. Jokainen jäsenvaltio voi itse sitten päättää, miten tämä toteutuu käytännössä. Sitten lopuksi tohtori Schwabille toteaisin, että mitä laillisiin näin uhkapeleihin tulee ja rahapeleihin, meidän pitäisi olla ö, houkuttelevia laillisia vaihtoehtoja, joita estetään tällainen pimeä pelaaminen, laiton pelaaminen rahapelimarkkinoilla tarvitaan yhtenäiset standardit ja kansainväliset urheilutapahtuvat esimerkiksi. Niiden yhteisö pitäisi saada säännettyä kuntoon ja myöskin tavalla, samalla varmistaa kuluttajan suoja. Hiljattain vierailen Washington, Washingtonissa katsomassa, miten Amerikassa asiat hoidetaan. Siellä urheilujärjestöt eivät halua että urheilutapahtumien yhteydessä ei, eivät halua, että siellä lyödään vetoa jo, jo, joidenkin urheilulajien suhteen tämän sallitaan, joidenkin suhteen ei. Siellä myöskin ma- ma, mainontakielto on yksi ongelma. Esimerkiksi jalkapallo on tästä yksi esimerkki. Jalkapallon yhteydessä ei valvonta mainonta ole mahdollista. Kollega De Jonga teki tarkistuksen, josta täytyy vielä keskustella. Amerikkalaiset toteavat nettipelaamisen suhteen, että että siellä ei luottokortteja saa käyttää tällaisen. Tietystikin voisimme puuttua tilanteeseen, joka meillä vallitsee. Voisimme tietystikin kieltää luottokorttitilitä silloin, kun on kyse laittomasta pelaamisesta, laittomista pelien tarjoajista. Mutta eihän tämä ole järkevää, koska kaikki laiton pitää joka tapauksessa kieltää. Siksi toteaisimme, että kun on kyse laittamasta pelaamisesta, tai mikäli sanoisimme, että laittama pelaamisen puolella ei saa käyttää luottokortteja, niin tämmöisen siis sinänsä pietöntä, koska me haluamme taistaa kaiken tyyppistä laitetta pelaamista varten vastaan. Toivottavasti varjoesitin kanssa saamme kompromissien aikaan. Muuten totesin jo aiemmin, että mikäli säännellä asiaa laisinkaan, ei tämäkään ole järkevää. Kyse on lisenssimenettelystä ja toisaalta toissijaisuusmenettelystä. Ja ei kyse ole siitä, että voitaisiin olla tekemättä yhtään mitään, koska tämä olisi väärä tie, koska tämä peläisi vain monopolin omistajien käsiin. Joissakin jäsenvaltioissa monopolit edelleenkin pysyvät vallassa. Toivottavasti saamme vahvan kannanoton aikaan. Poliittinen kehitys tulee vaikuttamaan tähän. Tilanne on erittäin epätyydyttävä ja meidän täytyy tehdä jotakin. Haluaisin seuraavassa vaiheessa keskustella kuuden varjoesittelijän kanssa kompromissi kuuden varjoesittelijän kompromissitarkistuksesta. Ja kun tarkastellaan tilannetta ja sitä, että meillä on 271 tarkistusta, niin en minä voi niitä kaikkia kommentoida muuten kuin toteamalla, että kaikki muutaman lukuun ottamatta olivat erittäin rakentavia, menivät samaan suuntaan ja pyrkivät parantamaan tilanteen Euroopan tasolla. Mikäli englantilainen kollega tulisi mukaan tähän samaan veneeseen, olisimme vielä vahvemmilla jäillä, mutta toivottavasti kuitenkin saamme aikaan voimakkaan kompromissin ja linjauksen tähän kysymykseen. Paljon kiitoksia. Minusta sinun lähestymistapasi on erittäin suositeltava. Olet ihan oikeassa, että tämän valiokunta aloitteisen mietinnön vaikutus on maksimaalinen, jos saamme konsensuskannan, että koko parlamentti voi tukea komissio silloin kokisi että sille annetaan suunta. Toivottavasti pääsemme siihen. Kiitos sinun palveluittesi. Ja tässä on sekä liberaaleja että konservatiiveja näkemyksiä. Olet hyvässä asemassa tässä painotella liberaalien ja konservatiivien välillä, mistä he sitten tulevatkaan. Herra Abad on täällä. Haluatko puhua nyt? Vai odottaisiko hän loppuun? Ja vähän myöhemmin. Tiedän, että olet vähän myöhässä tullessasi. Tämä on se Foxille mahdollisuus Ryle De Jong. Toivottavasti teidät tervetulleeksi sitten herra Aban. Ja sitten Brassi Corriere Campos. Haluaako joku muu tarkistuksen tekijästä puhua? No, siinä on. Meillä on aikaa. Herra Bramte esittää kommentteja ja palaamme herra Kreutzmannia. Nähdäksemme, onkohan yhä lähempänä näkyään kompromissipaketista. Shademoissa. Joo. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos myös herra Kratzmäelle hyvästä johdannosta näihin moniin tarkistuksiin, joita meillä on. Minä uskon, että tarkistusten lukumäärä 281 osoittaa tai heijastaa, kuinka paljon kiinnostusta tällä alueella on. Mutta se heijastaa myös sitä, että on suuria kansallisia eroja siinä, mitä, miten tätä pelialuetta kokonaisuudessaan käsitellään. Meidän pitää, pitää huolta sitä, että mietintäkin heijastaa sitä. Aluksi täytyisi sanoa, että olen samaa mieltä Kreutzmannin kanssa, että me hyvinkin voimme saada tästä hyvän mietinnön. Meidän on mahdollista päästä hyödyllisiin kompromisseihin, mutta hän kiusaaminen on myös siinä, että, että yksi ryhmä näkee asiat vähän toisin. Näin se on oikein. Mutta valiokunnassa ei ole kovin monta ryhmää, jossa tällaisia eroja ei ole liberaaliryhmässäkin. Ei, mutta, mutta muissa ryhmissä on vähän erilaisia nyansseja ryhmässä, ainakin kansanpuolueessa. En suhtaudu mitenkään torjuvasti ratkaisuja, jotka merkitsevät, että teemme enemmän Euroopan tasolla. Tai sanonpa vielä selvemmin. Tai minä haluan, että teemme peleille jotain Euroopan tasolla olevan skeptinen sen suhteen, pitäisikö olla direktiiviä. Minä haluan, että jäsenvaltioiden viranomaiset ovat läheisemmässä yhteistyössä. Ja täällä on paljon hyviä tarkistuksia. Ja herra Abadin linja on tehnyt paljon tarkistuksia, joita voin tukea, mutta mutta sanonpa selkeästi senkin täällä, että se mitä herra Fox ja Fjellner ehdottavat, ne eivät ole asioita, joita mä välittömästi voisin hyväksyä. Olen avoin ratkaisulla, jotka heistä on näitä monia etuja. Ja, ja on yksi linja, jota mä enää halua tuki, tukea. Ja se on se, että meillä on vain niin yhdet isot sisämarkkinat online peleillä Siihen minä en usko. Minä kovasti haluan tukea EU-tuomioistuimen päätöstä, että pelit on taloudellista toimintaa, mutta se on erityisluontoista taloudellista toimintaa, joka vaatii erityisiä säätöjä. Minus tai ei pidä sanoa, että se on ihan tavallista tällaista toimintaa. Ja siksi en Foxin kertoksia kannata. myynää. odotan ilolla ja vastaista yhteistyötä me varmasti löydämme jotain, joka saa suuren tuen valiokunnassa. Kiitos. Thank you very much indeed, Mr. Schaldemosa. Kiitoksia, Schaldemosa Fox. Thank you, Chairman, and my thanks. Kiitos että Minäkin haluaisin kiittää Herra Kreutzmannia hän tekemästään työstä. Olen samaa mieltä tavoitteista. Me tarvitsemme laajakantaisen lähestymistavan peräänkuuluttaaksemme sitä, että komissio ryhtyy toimeen, koska pahinta, mitä voisi tapahtua, olisi se, että ei saataisi laajaa tukea mietinnölle, jota saisimme ihmisten tuen Fjellnerin tuki, minun tukeni ja muiden tuki, on se, että me tarvitsemme kunnianhimoisen tavoitteen. Valiokunnan tarkoitusperänä on suojella kuluttajaa ja edistää yhteismarkkinoita. Jotta tähän päästään, meidän täytyy kehittää kaiken kattava puitekehys nettipelaamista varten siten, että meillä on kuluttajien suoja korkealla tasolla, markkinoille pääsy on helpotettu ja laillinen säännelty ja vastuuntuntoinen pelaaminen vain on mahdollista. Jäsenvaltiot saavat tuloja pelaamisesta silloin, kun on kyse laillisesta säännöllisestä markkina-alueesta ja pitäisi päästä eron laittamasta pelaamisesta. Tämä kaikki auttaisi kuluttajaan suojelussa ja myöskin toisi valtioille tuloja. Minä tässä hieman puun ja kuoren välissä. Minä kritisoin joitakin jäseniä siitä, että he viittavat täällä hyvinkin paljon toisiosuusperiaatteeseen he yhtäkkiä ovat kovinkin innoissaan asiasta, koska usein tässä valiokunnassa Iso-Britannian konservatiivit pikemminkin täällä käyttävät toissijaisuuskorttia itsemääräämisoikeuden suojamiseksi. Ja sitten SND ja vihreät sitten sanovat, että hyi, hyi, ilkeä toori. Mutta nyt sitten yhtäkkiä he ovat itse innoissaan toissijaisuusperiaatteesta pitäkseen kiinni valtion monopoleista ja rangaistakseen tätä pelien pelaamissektoria, uhkapelisektoria. Mikä tekee jotakin laitonta esimerkiksi nettipelaamisen yhteydessä? Ei, mikäli tämä pelaaminen halutaan estää, ei se pelaaminen mihinkään katoa, se vaan menee maan alle. Siihen herra Kreutzmann saattaa joutua näiden kompromissitarkistusten kanssa. Jäsenvaltio pikemminkin valikunnan jäsenet saattavat kuvitella, että estämällä jotakin tai säätämällä jotakin niin, että siitä tehdään laitonta, niin nämä ihmiset kuvittelevat ehkä, että tämä pelaaminen loppuu, mutta ei se näin ole. Nettipelaaminen on Saksassa kielletty, mutta siitä huomatta kaksi miljoonaa saksalaista käynnällä pelisivuilla täysin ilman minkäänlaista suojaa. Joten herra Kreutzmann, teillä on kyllä valtava työ edessä, niin kun te pyritte saamaan aikaan kunnollisia kompromisseja, joihin me kaikki me voimme tulla mukaan niitä tukemaan. Toivon, että te olette kuitenkin kunnianhimoinen ja kaikkea onnea ja menestystä vaan. Olkaa hyvä. Well, it's clear that gambling is... Kiitos. Selvää, että pelaamisella on merkittävä vaikutus. Sillä on uusia puolueet ylittäviä äh, ryhmittymiä. Enemmän konservatiivismia ja vähemmän subsidiariteettia. Ryylää. En ole jättänyt tarkistuksia, koska katsoin, että Kreutzmann lähestymistapa on hyvä ja minä tuen sitä. Olen vakuuttunut siitä, että EUn tasolla pitää tehdä jotakin. Olen vihdoinkin tullut tälle kannalle. Nyt ei ole kyse enää jäsenvaltion omasta asiasta. Herra Fox unohti nyt erään asian. Jäsenvaltioissa on hyvin erilaisia perinteitä pelaamisen suhteen, ja myöskin suhtautuminen uhkapeliin on eri jäsenvaltioissa eri jäsenvaltiossa erilaista. Tämä se ottaa huomioon. Minä olen siksi peräänkuuluttanut periaatetta, mutta tämä yksin ei enää auta. Samanaikaisesti tarvitsemme sääntöjä eu tasolle Te saitte minut vakuuttuneeksi nyt siitä, että ehdotus on järkevä, ja minä tulen auttamaan teitä tekemään näitä tarkistuksia niin, että teidän esityksenne ei vesity, herra esittelee, vaan pikemminkin vahvistuu. Uh, thank you very much. Uh, ja lopuksi herra De Jong, joukosta. Kiitos, pu- ähm, Kiitos puheenjohtaja. Minä olen vähän toisella puolella tätä prismaa, mutta, mutta jos kaikki aspektit otetaan huomioon, me, me olemme siis kuulleet yhden puolen näkökohdat ja toisen puolen näkökohdat. Olen ihan samaa mieltä kanssanne tehdystä analyysistä, mutta yritän omalta osaltani vähän selventää tätä toisen puolen aspektia. Siis eihän tätä ongelmaa vastaan voi loputtomiin taistella, mutta tätä argumenttia minä en kyllä. Ja jos ei voi taistella tätä ongelmaa vastaan, niin ei voi silloin myöskään taistella sitä vastaan, että antaa sille luvat, Joissakin maissa on mahdollista pelata vedonlyöntipelejä sähköisesti online muodossa. Pitääkö laillistaa osa siitä? Tarkoittaako se sitä, että sitten ei enää taistella sitä, niitä loppuosan ilmiöitä vastaan? Mielestäni me tarvitsemme hyvää yhteistyötä Euroopassa, jotta voimme taistella tätä laitonta tarjontaa vastaan. Ja olen erittäin iloinen tästä luottokorttiasiasta. Kyllähän se voi kannustaa meitä. Eurooppalainen lähestymistapa tällä tasolla. Jos te haluatte taistella tätä pitsausta tai ongelmaa vastaan, niin voitaisiin keskustella mitä mahdollisuuksia on jäljellä lakisääteisellä tiellä. En minä kyllä nyt näe mitään eroa näiden tulostusten välillä, mitä on saatu jäsenmaissa, jotka hyväksyvät osan näistä venulyöntipeleistä ja niissä maissa, jotka torjuvat tai kieltävät ne kokonaan. Tästähän voi tulla siis kokonainen markkina-alue. Se on vaaratekijänä. Minä mielestäni kallistuisin kompromissien puoleen ja pyrin antamaan tukeni mahdollisuuksien mukaan. Uh, thank you very much. And then um, back to then. Kiitos ja sitten EPP Jaban. oui, merci beaucoup, monsieur. Kiitos paljon puheenjohtaja. Olen pahoillani myöhästymisestä. Ensinnäkin, että totta kai haluan kiittää esittelijää edustaja Kreutzmannia hänen työstään, hänen sitoutumisestaan tiukasti tähän tekstiin ja sanoa enemmän Eurooppaa. Kaikkihan ovat varmasti puhuneet tästä esittelijä, varjoesittelijät myöskin. Totta kai me olemme täällä EPPssä sitä mieltä, että Euroopan lisäarvot näissä rahapelikysymyksissä, online-kysymyksissä on tärkeää pitää paremmin suojella kuluttajaa, taistella rikollisuutta vastaan ja ajatella urheilun integriteettiä, kuten kuten Charles de Mose tässä sanoi, meille on itsestään selvää, niin kuin myöskin sanoi. Täällä sanottiin, että ei tämä ole se tavanomaiset markkinat. On, meidän pitää löytää tasapaino tämän sääntelyn ja avoimuuden tarpeen välillä. Meillä on nämä neljä eri kohtaa. Olen varsin iloinen siitä, että tekstissä ja monissa tarkistuksissa, joita on jo jätetty, periaatteena ei ole passiivinen subsidiariteetti, vaan subsidiariteetti voi olla, niin kuin esittelijäkin sanoi, se voi olla hyvin aktiivista, ja sen pitää pitää sisällään kaikkea sitä, mitä tehdään ja mitä tullaan tekemään tällä alueella, koska kuten muut puhujat ovat sanoneet, tässä on niin paljon monimuotoisuutta ja moninaisuutta kansallisesti, että jos me haluamme ed- edetä, niin subsidiariteetti voi pysäyttää tämän, mutta ei. Sen pitäisi pikemminkin saada tämmöinen yhteinen ryhmittymä, joka voi edetä yhdessä. Jos me haluamme keskinäisen tunnustamisen periaatetta noudattaa, minä haluaisin korostaa yhtä kohtaa, jonka sanoin jo kuulemistilaisuudessa, jos on kyse urheilun integriteetistä kokonaisuudesta, jos halutaan myös samalla suojella kuluttajia, turvata kuluttajien oikeudet, niin minä olen sitä mieltä, että jos ajatellaan urheilua, niin siinäkin Euroopalla on lisäarvoa ajatuksena, jos me haluamme edetä tässä venulyöntikysymyksessä, meidän täytyy syventää tätä kysymystä ja ottaa se esille. Ja se pitää myös eh, heittää komissiolle. Meidän ryhmämme on vakuuttunut tästä ja meille tämä on todella keskeistä ja perustavaa laatua, kun pyritään löytämään kompromissi tästä tekstistä. Minua vaivaa yksi kysymys näistä luvista. Minäkin olen puoltamassa sitä yksinkertaistamisen ajatusta, koska se, mikä yksinkertaistaa, se tekee tarjonnan paljon houkuttelevammaksi, jos tässä ei ole mitään automaattisuutta, jos laillinen tarjonta on vähäisempää. Mutta mitkä ovat nämä yksinkertaistetut lupamenettelyt? Onko kyse siitä, että kevennetään hallintoa, jos näin kyllä sitten mennään siihen suuntaan, mutta mikä on lopullinen tarkoitus? Annetaanko näitä lupia lisenssiä lisää? Onko se perimmäinen tarkoitusperä? Tästäkin pitäisi täsmentää. Meidän pitää tietää, mitkä ovat hallinnolliset rasitteet ja selkeyttää asia. Ja muutama sana direktiivistä tai ajatus direktiivistä. itäkin sekin on keskustelun arvoinen. Meidän kantamme on se, että se ei nyt ole sopiva hetki, mutta kyllä siitä voidaan tuonnempana keskustella. Haluaisin vain palauttaa mielinä yhden asian. EPPn ryhmä, EPP-ryhmän kanta sen lisäksi, että on joitakin kansallisia erityispiirteitä, jotka on, tulevat esiin joidenkin kollegani tarkistuksissa, niin kuitenkin on laajalti EPPn jäsenistön keskuudessa hyväksytty asia. Toinen asia on se, että me puolemme tiettyjä keskeisperiaatteita, olipa kyse siitä aktiivisesta subsidiariteetista vai näistä suurista vedonlyöntipelistä tai tämmöisestä tasapainotetusta, siitä, että avataan online-pelimarkkinat. Mutta meille ainakin on kyse siitä, että me haluamme löytää tämän hyvän tasapainon. Kyllä me löydämme kompromissin näiden periaatteiden kerran. Tämä on todella tärkeätä ja viho viimeisenä asiana olen sitä mieltä, että meidän pitäisi myös antaa myönteinen viesti komissiolle. Esittelijä on varmaan samaa mieltä, että tämä mietintö on hyödyllinen ja se myös sen myötä myös komissio voi näyttää mm, parlamentille, että siellä ei ole mitään taka-alalla, ettei se pyri mitään pysäyttämään, vaan että se todella haluaa olla etunenässä vetämässä tätä asiaa eteenpäin, sanomassa kyllä silloin, kun halutaan noudattaa taas hyviä tasapainoja eikä mitään kansallisia erityispiirteitä, vaan meillä olisi yhteinen eurooppalainen näkemyslinja, jonka kaikki voisivat hyvillä mielin jakaa ja silloin tämä olisi todella vaivan arvoista. Good. Now, uh, thank... Hyvä. Paljon kiitoksia varjoesittelijöille työstään ja tarkistuksistaan. Karel Kampos ja Schwab Haluatko joku muu puhua? Karede Campus Kiitos puheenjohtaja. Haluan ensin kiittää kollega Kreutzmannia tekemästään työstä. Haluan myös onnitella häntä erityisesti tästä muodosta, missä hän esitteli meille ehdotuksensa. Hän on tehnyt sen erittäin selkeästi, avoimesti tarjoten meille kaikki ne ongelmakentät, dilemmat, joissa meidän pitää nyt purjehtia hyvään satamaan. Minä haluan ottaa esille kolme eri elementtiä. Ensinnäkin valtiomonopoli. Tuomioistuin on äskettäin sanonut, että se haluaa noudattaa joidenkin jäsenvaltioiden päätöstä, eli säilyttää monopol- kontrollimonopolit, valvontamonopolit silloin, kun on kyse nimenomaan verotuskysymyksistä. Mikä on sitten tuomioistuimen oikeuskäytäntö? Jäsenvaltioilla on oikeus rajoittaa näiden pelitoimijoiden määrää ja niiden pelien tarjonnan volyymia, ottaen kuitenkin huomioon aina näky avoimuuden ja ei-syrjimisen periaatteen. Haluan tässä kiinnittää huomiotanne että jäsenvaltioiden viranomaiset ovat toimivaltaisia silloin, kun on kyse pelitoiminnan sääntelyssä ja silloin, kun niistä halutaan tehdä julkisempia. Tämä on hyvin monimutkaista ja jos sitä lähdetään vapauttamaan, niin ei se ole kuitenkaan ole keskeistä sisämarkkinoita ajatellen. Emme me myöskään voi äh, sanoa vain, että ei ole olemassa mitään ongelmaa sulkea silmiämme ja korviamme. Virtuaalimaailma on muuttanut todella paljon tämän markkinoiden olosuhteita. Se on synnyttänyt uusia vaaroja. Sen takia meidän pitää todella nähdä, todella va- nähdä paljon vaivaa, että me säilytämme eh, avoimuuden ja suojelemme kuluttajia kaikilta mahdollisilta vaaroilta. Uh, thank you very much. And then... Kiitoksia paljon. Lopuksi tällä kierroksella puhuu herra Schwab. No, ihme. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää varjoesittelijä Abattia erittäin vaikeasta tehtävästä ja sen hienosta onnistumisesta. Oikeastaan herra Fox puhui naulan kantaan. Nettipelaaminen on Euroopassa tänä päivänä rajat ylittävä realiteetti. Ei nyt kannata enää piilottaa päätä pensaaseen. Herra Fox on täysin oikeassa myöskin, että toissijaisuusperiaate ei enää voi olla ratkaisu tähän ongelmaan. Ei myöskään täysimittainen liberalisointi, vaan päinvastoin valvontaa tarvitaan enemmän. Esittäjäkin sanoi useaan otteeseen, että tänä päivänä nämä markkinat ovat suhteellisen villit ja vapaat ilman valvontaa. Haluaisin esittää kysymyksen esittelijälle. Tekeekö esittelijä nyt hyvän palveluksen sisämarkkinoille, mikäli halutaan laatia minimistandardit, koska nyt on olemassa 27 eri järjestelmää. Muilla aloilla minimistandardit yleensä eivät muuta mitään sinänsä. Eikö voitaisi antaa pikemminkin palvelun tarjoajalle vaihtoehto valita joku kansallinen lisenssi ja sitten, että pitäydytään kansallisen per, perinteisiin vai pitäisikö tarjota mahdollisuutena myöskin mahdollisuus pitäytyä eurooppalaisiin normeihin, jotka mahdollistavat ehkä korkeamman kuluttajan suojan. Esimerkiksi urheilutapahtuman järjestäjänkin edut täytyy ottaa huomioon ja varmistaa se, että tulot, jotka koituvat pelaamisesta jossakin jäsenvaltiossa lisenssijärjestelmän ja taikka muun kautta, myöskin päätyvät asianmukaisiin käsiin. Olisiko näissä olosuhteissa, herra Fox, valmis hyväksymään eurooppalaiset puutekehykset? Mikäli tällainen diili saataisiin aikaan, tämä olisi myönteinen seikka. Muuten kollega Kreutzmannille toteaisin, että hänen valitsemansa tie on todennäköisesti ainoa mahdollinen. Mutta mikäli luodaan nyt vähimmäistandardit, niin luodaan käytännössä 27 uutta järjestelmää. Hienoa, mikäli voisitte vielä kommentoida asiaa, mutta hetken kuluttua. Minulla on hieman epäilyksiä vielä asian suhteen. Jotkut kollegat tai suurin osa kollegista haluavat, että asia edistyy, joten toivottavasti ensi kuussa sitten todellakin saadaan ratkaisevia päätöksiä aikaan. Well, I think what I suggest is that mennä ehdotan, että Roma Brompti puhuu aluksi ja sitten herra en varmaan sitten halua myös vastata. Meillä on vähän aikaa, ja se kun haluaa vielä puhua uudestaan, niin sekin on mahdollista. Brompte ensin antaa näkemyksensä tarkistuksista. Okei, okay, tämä ehkä vähän lisätietoa siitä, mihin komissio olisi menossa. Erityisesti kun sen vihreä kirja oli erittäin huolellinen, eikä ollut menossa mihinkään suuntaan. Voisiko hän raottaa vähän esirippua komission ajattelun suhteen? Um, Kiitos. Aloittaisin myös kiittämällä ensiksi herra Kratzmannia hänen mietinsä kattavuudesta ja kunnianhimoisuudesta. Kaikkia avainkysymykset, jotka otettiin vihreässä kirjassa esille, on myös hänen mietinnössä mukana. Siinä on myös ratkaisuehdotuksia Euroopan tasolla. Olemme myös kiinnostuneita näkemään, kun näemme, että tässä mietinnössä on paljon merkkejä siitä, että valkunnan jäsenet ovat hyvin kiinnostuneita tästä asiasta ja että näkemykset lähestyvät EU-tason toimien mahdollisista vaikutuksista, koska kaikkien päätavoite on taistella laitonta pelaamista vastaan. For online gambling. Of course there are... Totta kai valitusta keinoista on laajaa erimielisyyttä. Tällä on asioita, joissa jäsenvaltioiden yhteistyö voi riittää sitten. Toinen ääripää olisi lähes kattava direktiivi, joka kattaa kaikki asiat. Joten on erittäin tärkeää nähdä komission kannalta, mikä tämän mietinnön suunta, lopullinen suunta on, koska se vaikuttaa komission kantoihin. Sitten puheenjohtaja, voisinko paljastaa jotain? Joudun tuottamaan pettymyksen. Olemme yhä kuulemisvaiheessa. Komissio ei ole vielä mitään johtopäätelmiä tehnyt. Olemme juuri lopettaneet kuulemisvaiheen. Meillä on 250 vastausta. Se ei kuulosta paljolta mutta kaikki isot pelaajat ovat vastanneet. Näemme myös, että kaikki keskitason toimijat, internetpalveluiden tarjoajat ja ää, palveluntarjoajat ovat kaikki reagoineet. Riippuvuuden vastainen, vastaiset toimijat ja heikommassa asemassa olevien suojelun pyrkivät tahot ovat mukana. Meidän täytyy tarkastella huolesti näitä 250 vastausta. Totta, kertomus, joka teidän mietintänne kanssa hahmottaa tulevaisuuden suuntaviivat. Tänään valitettavasti en pysty antamaan mitään valaisevaa tietoa. ehkäpä Inkom äänestyksen vaiheella tai viimeistäänkin varmasti täysistunnan aikaan meillä on selkeämpi käsitys komission valitsemasta suunnasta. Bueno. Kiitoksia, Rava Prompt. Meitä teidän reaktaminen ei välttämättä, mm, se, teidän kantanne ei tuota pettymystä, koska tämä lisää paineita Kreutzmannille löytää ratkaisuja. Jos parlamentilta löytyy konsensusratkaisu, komissa saattaa hyvinkin suhtautua siihen myönteisesti. En minä kääntäkään vielä aloiteoikeutta. Herra Kreutzmann, mitä sanomista teillä on kuolemastanne? Emme vähän aikaa, jos joku haluaa puheenjohtajan silmän tavoittaa, niin sekin on mahdollista. Kiitoksia puheenjohtaja. Tavoitteeni on saada aikaan laaja enemmistö lisenssikysymyksen taakse. Kollega Charles de Mose viittasi yhteistyöhön ja aktiiviseen subsidiariteettiin, mutta toisaalta totesi, että toivoi kaiken jäävän ennalleen. Komissio pitäisi saada pikemminkin sille kannalle, että yhteistyötä saataisiin aikaan mutta yhteistyö saattaa epäonnistua siksi, että jäsenvaltiot voivat pikemminkin maksimoida omat tulonsa siten, että ei ryhdyttäisen lisenssialan yhteistyöhön. Lisenssointi, mikäli on tavoitteena, niin kaikki kollegat toivovat tästä aktiivista subsidiariteettia. Mutta subsidiariteetillä emme pääse tästä puusta pitkään. Me tarvitsemme jonkinlaisen puitekehyksen, niin kuin kollega Fox totesi. Tämä tarkoittaa sitä, että loppujen lopuksi viime kädessä jäsenvaltiot päättävät. Sitten kollega Schwab, mitä te ymmärrätte vähimmäisstandardneilla? Tämä tarkoittaa sitä, että tarkoittaa, että me luomme eurooppalaisen standardin, me taistelemme petoksia vastaan, peliripuuta vastaan ja suojelemme nuoria. Ja jäsenvaltiot voivat sitten tietystikin subsidiariaatin nimissä lisätä vielä lisät, lisätä omat norminsa, omat standardinsa. Ja päättää, halutaanko pitää kiinni monopoliasemasta vai ei. Mutta mikäli lisenssiä tarjotaan, lisenssimahdollisuutta ja tarkastaa esimerkiksi Schleswig-Holsteinin osavaltiota. Siellä Lotta halutaan pitää esimerkiksi valtion omana yksin oikeutena. Esimerkiksi Saksassa nettipelaaminen ei ole mahdollista, mutta siellä on kuitenkin kasinoita, joilla on lisenssit. Me tarvitsemme nähdäkseni eurooppalaista sääntelyä ja salajan enemmistön sen taakse, koska mikäli nyt olen ennustaja Rova Schaldemose, mikäli emme saa laajaa rintamaa taakse, asian taakse, niin silloin komissio ei ryhdy tuomasta toimeen, vaan asia kuihtuu tähän vihreään kirjaan. Ja onko sitten järkevää, että parlamentti eripuraisuuden vuoksi sitten johtaa tilanteen sellaiseksi, että mitään ei tapahdu? Meidän pitäisi nyt kepittää komissiota liikkeelle, niitä komissio tekisi jotakin. Tähän tarvitaan laaja enemmistö. Ja kun me äänestämme asioista, meidän täytyy olla kunnianhimo, kunnianhimoisia, Taikka sitä vähemmän kunnianhimoisia, mutta loppujen lopuksi meidän täytyy kuitenkin saada tällainen lisenssimalli aikaan. Siksi kollega Schwab, minimistandardi ei tarko- ei tarkoita sitä, että tehdään vain minimaalisen vähän, vaan pikemminkin sanellaan asioita. Mikäli jäsenvaltio sanoo, että tämä puitekehys, joka on saatu Euroopan tasolla aikaan, riittää lisenssin saamiseksi niin hyvä, mutta mikäli jäsenvaltio haluaa käyttää subsidiariteettiperiaatteen mukanaan tuomia oikeuksia ja lisätä jotakin muuta normia, niin se on ihan mahdollista joillakin tarkistuksilla halutaan ottaa minimistandardisana pois ja pistää tilalle standardi. Kyllä tämä minulle sopii. Ei tässä minulla ole mitään ongelmaa. Mutta toissijaisuusperiaate mahdollistaa joka tapauksessa jäsenvaltioille liikkumavaraa. Eikä tässä kannata nyt juosta pää edellä tiiliseinään. Ei siinä ole mitään järkeä. Esimerkiksi Maltalla, mikäli kaikki on sallittua, ja sitten vaaditaan tämän nimissä, että kaiken tyyppinen pidäminen ei ole kaikilla muuallakin. Ei tämä näin toimi. Jäsenvaltiolla on oma, oma päätösvaltansa. Kaikilla pitää olla mahdollisuus avointen menettelyiden valossa anoa lisenssiä, mikäli esimerkiksi Saksassa parista sadasta palveluntarjoajasta halutaan valita vain seitsemän. Ja sitten juttu viedään tuomioistuimen eteen ja komissio sitten toteaa, että kyse on jäsenvaltion oikeudesta toimia, niin tämän pitäisi olla mahdollista. Saksa on yksi asia, mutta mikäli Schleswig-Holstein sitten osavaltiona haluaa tehdä jotakin, silloin voidaan unohtaa tilanne, koska mikäli jokin toimija on rekisteröitynyt tuohon osavaltioon, niin se toimii sen sääntöjen valossa. Tämä lisenssiongelma on Saksassa hieman monimutkaisempi. Siksi oikeastaan on järkevää vedota kaikkiin kollegoihin, jotka vaat, haluavat tästä aktiivista subsidiariteettia, että kaikki sanoisivat, että me tarvitsemme direktiivin, ja sitten komissio toivottavasti myöskin laatii direktiivin, ja sitten me kaikki voimme olla tyytyväisiä siihen, että Euroopan tasolla on saatu tehtyä jotakin ylipäänsä. Thank you very much. Um, Adam... Paljon kiitoksia. Rapa... Charles de reagoida ja sitten palataan aikatauluun. Shaldemasa. Yritänpä englanniksi varmistaakseni, että oikein ymmärrätte minua. Väännäpä se rautalangasta. Ja minä puolusta täällä valtion monopoleja. Minun ryhmä ei puolusta valtion monopoleja. Ja puolustamme jäsenvaltioiden oikeutta määritellä Äh, pelimarkkinat, jos Saksa haluaa monopolin, ok. Tanskan malli on lisenssimalli, ja se on hieno juttu. Mutta minä en pyydä kaikkia Euroopan maita omaksumaan Tanskan mallia. Ja minä, minua tiedän subsidiariteettiperiaatteen kannattaminen haittaa. Meidän täytyy vain määritellä se samalla tavalla. Läheisyysperiaate on minulle tärkeää. Aktiivisuus, kyllä. Jos me haluamme Euroopan tasolla, olen samaa mieltä. Mutta minkälaista aktiivisuutta? Siinäpä kysymys. Raban sanoi, että hän ei ole varma, että onko aika valmis direktiiville. Olen samaa mieltä. Tässä mitä meidän Euroopan tasolla pitää tehdä on, että meidän pitää vahvistaa kuluttajien suojaa. Kysymys on jälleen siitä, mitä tehdään. näette, että me voidaan ajalla löytää keinoja jäsenvaltioiden tehdä parempaa yhteistyötä. En minä hyppää tähän direktiivijunaan heti. Se voi olla pari vuoden, kymmenen vuoden kuluttua. En minä periaatteessa vastusta sitä. En usko, että aika on sille kypsä. Mutta äläpä sano, että äläpä syytä minua, että minä haluan tehdä mitä Euroopan tasolla. Se on minun kanta. Minä haluan tehdä jotain, mitä haluan, että teemme oikeita asioita nyt. Ja minä en usko, että se on direktiivi. Ja olla perheellisiä kollegat. Me tiedämme, että kaikki tämä on vaikeaa neuvostossa. Osa mitä valtiot eivät halua direktiiviä tällä hetkellä. Joten eletäänpä askel askeleelta. Ehkä parin vuoden kuluttua minä puolustan direktiiviä. Ehkä. Äläpä moiti minua siitä, että en ole eurooppalainen tai en tehdä mitään. Minua vähän korpesi, mitä sanoit. En puolusta valtion monopoleja. Enkä puolusta tekemättömyyttä. Halusin tehdä sen kirkkaaksi. Ja se määrä minun perusteeni, niin ratkaisu varmaan löytyy. Vain lause. Ongelma on seuraava. Jos ei mitään tee, ja niin kaikkien pitää toimia yhdessä. Ja direktiiviä varten tarvitaan neuvosto. Se on ihan selvää. Selvä, että neuvosto hyväksytään, että mutta olemme nähneet, että iso ero on sielläkin ja kompromisseja tulee. Me, siksi me haluaisimme kehikon, jossa jäsenvaltiot tekisivät jotain direktiiviratkaisun kannalta. Meidän täytyy tehdä jotain, jonka kaikki voivat hyväksyä. Minusta on selvää, että direktiivin lopputulos on selvää, kun tarvitaan kaikkien suostumus. Mutta direktiivejä tarvitaan, koska muuten mitään ei tapahdu. Me tarvitsemme neuvostoa, sitten nähdään, mitä sieltä tulee, ja läheisyysperiaatteen pohjalta neuvosto voi lisätä sen, mitä, sen, mitä jäsenmaissa omalta kulttuuritasolta halutaan. Tältä pohjalta ajattelin, että voisimme työstää tätä direktiivi-ideaa, mutta selvää, että neuvoston sen pitäisi hyväksyä. Mr. Um, um, Meyer, I was... Ensimmäinen kommentti oli, että pitäisi käydä näitä keskusteluita englanniksi vielä uudestaan, äh, enemmänkin, koska sitten meillä on intohimoisia keskusteluja. Äh, Maes halusi puhua. Ehkä hän valistaa jotain. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin itse olen esittänyt joitakin tarkistuksia Esittelijähän on sanonut ihan aiheellisesti, että en ollut samaa mieltä kanssaan. Mm, todellakin minä mieluummin seuraan teitä ja siihen on eri syitä. Mutta haluan vielä pohtia asiaa joitakin as- aspekteja, koska kaikki mikä on täällä sanottu on mielestäni loogista, mutta suhtaudun varauksella joihinkin asioihin. 27 jäsenvaltiota, 27 erilaista näkemystä rahapeleistä, uhkapeleistä ja, niin, ja niiden mukana 27 eri käytännön sovellusta. Minulla on myös varauksia seuraavan asian. Jos meillä on direktiivi ja sitten jos otetaan normit käyttöön lisenssien myöntämiseksi, niin silloin te tulette näkemään, että meillä on käsissämme liike, että mikään maa ei voi välttää myöntämästä lisenssiä, vaikka ei se haluaisikin, haluaisikaan myöntää, koska se haluaa pysyä näillä rahapelimarkkinoilla. Meillä tulee olemaan vaatimuksia eurooppalaisilla markkinoilla näistä rahapeleistä. Eli tässä on vaaratekijöitä ja sen takia minä suhtaudun varauksella joihinkin asioihin. Direktiivi on sitova ja velvoittava joiltakin osin ja toisaalta se voi myös sisä- lisätä kasvattaa vaatimuksia. Sen takia suhtaudun varauksella tähän. Tämän minä halusin sanoa. Kiitos. But I think the overriding... Päällimmäinen kysytys liittyy siihen, mitä Faxin muut totesivat online-pelaamisen kehitykset ja se, että monet kuluttajat haluavat osallistua siihen, on muuttanut maisemaa – pelaamisen alueella Euroopassa. Tämä on lähtökohta, joka meidän täytyy hyväksyä. Kysymys on, mitä sen suhteen pitäisi tehdä. Rava on erittäin realistinen sanoessaan, että lähes väistämättä jäsenvaltiot eivät ole valmiita integroituun ratkaisuun. Mutta näen, että ruokahalua olisi suojan lisäämisen suhteen. On maita, jotka kieltävät online pelaamisen, mutta ne kollegat totesivat, se on mahdotonta. Ja joltakin se valtiolta vaaditaan realismia sen suhteen, että online-pelaaminen on täällä. Se voi olla vaikeaa, mutta me olemme positiivisia ja pragmaattisia että kansalaiset vastustavat täysin epärealistisia ehtoja, joita heille astetaan. Niistä he eivät välitä ja ne vievät pohjaa oikeusjärjestelmältä, olipa se mitä tahansa. Ja meillä on tilanteita, joissa kansalaiset aloittavat taas tatemaiden online-peleihin. Mutta maata, jossa heidän on laitonta nostaa voitot. Tuskinpa se heistä on hyväksyttävää. Meidän täytyy ottaa kansalaisia tästä. Herra Kreutzmann, aikataulu. The dates, I think. Sinulla on päivämäärät. Minulla ei ole sitä. Voisiko kertoa, mikä se on? Tällä hetkellä äänestys on 19. syyskuuta. Sinnepä ikkuna löytää kompromisseja. Pitää pitää kokemus lähipäivinä. Olemme lähellä, emme niin kaukana Shodimosen kanssa ole. Hän arvaa tähän liittyy direktiiviin. Mutta painotan sitten tämä meidän mietintö ja aikapaineen suhteet että meillä siinä mielessä aika painet, joten jos tarvitsette lisää aikaa optimitulokseen, se kävisi meille. Toisaalta, jos pitäydytään 19. syyskuuta ja se panee ihmiset keskittymään asioihin. Ja yksi vaihtoehto on jättää kompromissit täysistuntoon. Because we... No problem about that. We, we, we look like... We... Minulla ei ole mitään ongelma tämän suhteen, mutta rouva Ryyle totesi, että hän tulee keskustelemaan asiasta vielä ryhmänsä kanssa, joten ehkä hieman pidennetään määräaikaa johon tämä myöhemmin. Tämä sopii minulle. Mutta yritetään pitäytyä tähän, mutta mikäli on tarpeen, niin pidennetään hiukan määräaikaa. Loppuhuomioni puheenjohtajan ominaisuudessa nyt on, että haluan välttyä sellaiselta tilanteelta, että valiokunta-äänestyksen jälkeen olemme sellaisessa tilanteessa, että meillä on edelleenkin hyvin paljon tarkistuksia täysistuntovaiheessa, vaiheessa, koska ne osoittaa, että valiokunta on tehnyt työnsä huonosti. Toivottavasti olette samaa mieltä kannastani, varsinkin kun on kyse oma-aloitemietinnöistä, joissa vielä täysistuntovaiheessakin on satoja tarkistuksia, niin puheenjohtajakokous voi silloin puuttua asiaan. Te olette tässä nyt asiantuntija Toivottavasti teidän viisautenne avulla me voimme ratkaista tämän asian täällä poliittisten ryhmien kesken niin, että ei viedä asioita keskeneräisinä täysistuntoon ja sitten saada huonoja tuloksia sieltä. Toivottavasti te nyt sitoudutte minun kanssani yhdessä saman aikaan laadukasta tulosta. Teidän tehtävänne nyt on keskustella varjoesittelijöiden kanssa, mikäli sitten päädytään hieman erilaiseen aikatauluun, niin minä tulen sitten esittelemään tämän valiokuntien puheenjohtajan kokoukselle. Ja sitten vielä tämä täysistuntoon toivottavasti tässä miten on Toivottavasti Ron Prompto myöskin tulee olemaan sellaista asemassa, että hän odottaa hyviä tuloksia kompromissipaketista täysistovaiheessa. Uskon, että suurin osa tarkistuksista pyrkivät laatimaan tästä, tekemään tästä lausunnosta konkreettisemman. Ainoa ongelma on se, että meidän täytyy tehdä päätös, haluammeko direktiivin vai emme. Tämä on nähdäkseni ainoa näkemysero. Pienemmät asiat eivät ole niin ongelmallisia, mutta tämä on se suurin kompastuskivi. Ja tästä täytyy tehdä päätös. Minä olisin ihan tyytyväinen, mikäli meillä olisi suuri enemmistö asian takana mutta pienempikin enemmistö on jo hyvä. Mutta eri ryhmien sisälläkin on eri näkemyksiä ja eri jäsenvaltioiden välillä on näkemy- eri näkemyksiä, joten siksi on vaikeaa varjoesittelijän puhua koko ryhmän nimessä. Tulos on hieman epäselvä. Ehkä tämä voidaan ratkaista vielä varjoesittelijöiden kokoukseen mennessä, mikä se ei ole mahdollista, niin sitten tehdään toisin. Okay, well, thank you all very much indeed for what I think. Kiitoksia kaikille tästä erittäin iloisesta ja ehkä yhdestä mielenkiintoisimmista keskusteluistamme. Toivottavasti tällaisia tulee enemmänkin eteen. Nyt siirrymme sitten eteenpäin viimeiseen asiaan tämän päivän esityslistalla. Kyse on lausunto luonnoksesta, jonka on laatinut professori Antonio Ferreira, Ferreira Campos, Korea Campos, Tämä menee Ekon valiokunnalle tämä lausunto. Kyse on EUn valtion tukisääntöjen muuttamisesta, silloin kun on kyse yleishyödyllisistä taloudellisista palveluista. Annan puheenvuoron hetken kuluttua esittelijälle. Varjoesittelystä paikalla on Schwab kansanpuolen nimissä. Kuka on Alderyhmän varjoesittelijä Kreutzmann? Onko vihreästä joku? Vihreiden varjosteli paikalla. Erä de Jong, voitteko toimia varjoesittelijä? Minä olen oma ryhmäni varjoesittelijä. Erä Salvini ei ole paikalla. Hienoa, että paikalla on myöskin komission edustaja. Rova Pasolini, eikö niin? Guy Koppen sen sijaan puhuu täällä komission puolesta. Hyvä. Kilpailupääosastolta, eikö niin? Hyvä. Uh, Herra de Campos, olkaa hyvä. Signor Presidente, e caros collegas. Uh, hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset, hyvät herrat, kiitos paljon. Ensinnä on tärkeää palauttaa teille mieleen tämä konteksti, missä lähdettiin liikkeelle, kun puhutaan yleishyödyllistä taloudellisista palveluista. Muistatte varmaan sen historiikin. Nämä palvelut syntyivät silloin, kun oli vasta, kun meiltä puuttui markkinoilta nämä ö, olosuhteet, koska val, vast, valtioiden piti tarjota valtioiden piti tarjota yleishyödyllisiä palveluita. Jotkut olivat taloudellisia, jotkut olivat, so, jotkut olivat taas taloudellisia, jotkut sosiaalisia luonteelta. Niillä oli yhteisenä linkkinä oli vain tämä tietty päällekkäisyys joissakin kohtiin. Jos ajatellaan, jos ajatellaan näiden palvelujen ulkoistamista, niin sitä ei nähty silloin mahdollisena, koska ne ovat toisiinsa kytkettyjä kollektiivisia palveluja. Markkinoilla oli siis puutetta näistä yleishyödyllisistä palveluista, joten ne piti saada julkisten hankintojen piiriin, joka silloin poistaisi tämän puutteen. Ja silloin tilanne olisi yhdenvertainen kaikille ja sen takia lähdettiin kehittämään tätä ajatusta yleishyödyllistä palveluista. Meillä on tietysti juridinen instrumentti, niin tämä on kuitenkin, se on edesauttanut hyvin tämän yleisöllisten palvelujen etenemistä. Meidän täytyy muistaa myös Altmark-tuomio. Se on ollut erittäin positiivinen. Me halusimme myös juridisesti selventää tilannetta ja saada selkeämpiä instrumentteja käsimme. Me halusimme tehokkaampia palveluja, yleishyödyllisiä palveluja. Sen takia oli tärkeää monipuolistaa ja suhteuttaa näitä palveluita. Meidän piti myös poistaa vääristymät kilpailutilanteesta, kun ajateltiin tilannetta jäsenvaltioiden kesken ja palveluiden keskinäistä vaihtuvuutta. Sen Euroopan unionin komissio teki aloitteen, lainsäädäntöaloitteen, joka oli yhteensopiva näiden yleisöllisten palveluiden luonteiden kanssa, nimenomaan taloudellisten palveluiden, kun puhutaan artiklasta 14 ja pöytäkirjasta numero 26 ja siihen näiden palvelujen erityisluonnossa sekä sopimuksen 167 artiklassa tarkoitettu kilpailusäännöt ottaen huomioon myös Altmark-tuomion näkökohdat. Se on meillä ollut lähtökohta. että yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen suorittamista koskevissa kriteereissä on otettu tämä huomioon markkinoiden tehokkuus unohtamatta kuitenkaan sosiaalisten oikeuksien ja kuluttajien suojelun aktiivista puolustamista. Sen takia halutaan näiden palvelujen tarkempaa selventämistä. E, e, silloin pitää ottaa huomioon myös ei-taloudelliset yleishyödylliset palvelut. Katso, että pitää ratkaisevan tärkeänä torjua oikeudellista epävarmuutta. Meidän pitää myös ottaa huomioon pienten julkisten hankintojen erityisluonne ja niiden merkitys. Ja et meidän täytyy ajatella myös yksinkertaistamisprosesseja sisämarkkinoilla, jotta saisimme PK-yritykset paremmin osallistumaan tähän yleishyödyllisten taloudellisten palvelujen julkisten hankintojen piiriin. Ja 12. Eh, syyskuuta mennessä meillä on mahdollisuus esittää tarkistuksia tähän ja äänestämme marraskuussa. Kiitos teille kaikille jos teette mahdollisesti ehdotuksia tai jos haluatte kritisoida tätä. Kiitos myös tulevista ehdotuksista ja tarkistusehdotuksista. Uh, thank you very much. Uh, uh Mr. Kiitos. Herra Schwab. Kiitos puheenjohtaja. Varjoesittelijänä haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää hyvästä työstä. Tehän tiedätte jo, että perustavanlaatuisia keskusteluita on käyty yleishyödyllisistä palveluista ja siitä, miten näitä pitäisi hoitaa, miten ne pitäisi suhtautua. Komission ehdotuksessa on monia myönteisiä, positiivisia ehdotuksia. Esimerkiksi sillä pyritään yksinkertaistamaan kynnysarvoja paikallistasolla, mutta se on kuitenkin tiettyjä poikkeussääntöjä sosiaalisten palveluiden kohdalla. Lisäksi tarkastellaan yleisöllisiä taloudellisia palveluita ja näiden kynnysarvojen rajaamista siten, että suhtaudutaan eri tavalla taloudellisiin ja ei-taloudellisiin palveluihin. Tähän vedetään raja. Minun nähdäkseni komission tiedonanto on tässä suhteessa sisämarkkinoiden ja palveluiden kannalta ihan hyvä ratkaisu. Mitä kollega Korea de Camposin lausuntoon tulee? Mielelläni haluaisin puuttua vielä kolmeen seikkaan, joihin aion tehdä muutosesityksiä. Herra esittelee, te vaaditte lainsäädäntöaloitetta artiklaan 14 ja myöskin 106 ja 107 artiklata pitäisi yhteen sovittaa. Artikla 14. Artikla 14 ei olisi dogmaattista syistä oikeuden perustavan te haluatte käytännön syistä hylätä sen. Ja kyse on direktiivin uudistamista ja ajantasaistamisesta, niin komissaari Almunia totesi, mutta kuitenkin laatokehykset, joilla tiettyjä aloja varten olisivat mahdollinen vaihtoehto. Tässä pitäisi ottaa huomioon, että toissijaisuusperiaate, josta hiljattain juuri puhuttiin ja jota peräänkuulutettiin, johtaisi siihen, että jäsenvaltiot toimisivat sellaisella tavalla, että kunnalliset alueviranomaiset voisivat itse päättää laatukehyksistä. Te toteatte niin ikään tekstissänne, että tarkka täsmällinen määritelmä pitäisi saada aikaan silloin, kun on kyse yleisyydestä palvelusta, ja pitäisi erottaa taloudelliset ja ei-taloudelliset palvelut toisistaan. Tämä rajanveto on tietystikin toivottavaa, mutta kuitenkin tämä on edelläkin jäsenvaltioiden kontolla tämä asia. Tänään me puhuttiin terveyspalveluista. Belgiassa yleishyödylliset palvelut kuuluvat, terveydenhoitopalvelut kuuluvat yleisöllisiin palveluihin. Saksassa ne ovat vapaita ammatteja. Tämä ei ole niin yksinkertaista hoitaa tämä asia. Sitten vielä kolmanneksi. Rajanveto tarjouskilpailu sääntöjen ja yleisyydisten palveluiden välille ja varsinkin paikallisen aluetason tilanne. Se kun halutaan komission puolella antaa pelkästään minimi, de minimis sääntöjä kynnysarvojen osalta. Tämän ongelmallinen kohta. Muutoin arvon esittäjä katsomme, että pääsemme vielä hyvään tulokseen yhteisymmärryksessä keskenämme. Täytyy kuitenkin pohtia, millä edellytyksillä Euroopan yhteisöjen tuomioistuin vuonna 2003 antoi Altmark Trans tapauksessa päätöksen, joka sulki pois mahdollisuuden, että komissio voi valvoa asioita. Tuomioistuimen päätös johti tietystikin siihen, että kun tarkastellaan palvelu, joka on yleishyödyllinen taloudellinen palvelu, niin silloin valtion tuki ei ole mahdollinen. Ja miten nämä kriteerit täytetään? Kuitenkin jäsenvaltiot eivät ole vastuussa tästä valtiotukikysymyksestä, vaan pikemminkin komissio. Ja komissiolla on mahdollisuus tarkastella onko valtion tukisääntöjä noudatettu vai ei, ovatko ehdot toteutuneet. Siksi nähdäkseni tästä voidaan käydä vielä mielenkiintoistakin keskustelua. Vielä herra korjat ja kampus, mikäli artikasta 14 voidaan vielä keskustella. Niin kuin muidenkin mietintöjen yhteydessä viime kuukausina on päästy hyvin tuloksiin toivottavasti tälläkin kertaa näissä keskusteluissa. Um, Kiitos, herra Kaitsman. Kiitos puheenjohtaja. Täysin kiittää Korea ja Kamposia tästä lausuntoluonnoksesta. Juuri kun tarkastellaan talouskriisiä jatkuvasti käytävää keskustelua valtioiden taloudesta, on tärkeää, että yleisölliset taloudelliset palvelut voivat kantaa oman kortensa kekkoon. Kunnalliset oikeudelliset kehykset täytyy luoda kaikkia osapuolia varten. Tämä täytyy ottaa tavoitteeksi. Ensinnäkin palvelun tarjoaja ja toisaalta palvelujen tarjoaminen ja tehokkuus, järkevät olosuhteet täytyy varmistaa. Altmarkin päätöksestä on kulunut jo vuosia, mutta siitä huolimatta on olemassa periaatteisia kysymyksiä avoinna, jotka toimivat esteenä. Alue- ja paikallistasolla on ongelmia määritellä, onko kyse taloudellisesta vai ei-taloudellisesta palvelusta, onko kyse sisämarkkinoiden kannalta riittävän laajamittaisesta toiminnasta kyse vai ei, ja mitä tämä tarkoittaa tarjousmenettelyiden kannalta. Tietystikin jäsenvaltioiden tasolta halutaan selvyyttä asiaan. Päätöksistä ja säännöistä täytyy paremmin tiedottaa, ja oikeuden kehys täytyy muokata sellaiseen uskoon, että tämä onnistuu. Ja komission täytyy toimia oikeasuhtaisesti, mutta minun mielestäni nyt ollaan menossa oikeaan suuntaan. EUn kilpailulainsäädännön täytäntöönpano ei saa myöskään jäädä unholaan. Reilu, tasavertainen kilpailu eri toimijoiden kesken ja toimivat sisämarkkinat täytyy asettaa keskiään. Kuluttajan suojellakin on merkittävä roolinsa silloin, kun on kyse näistä palveluista. Järkevät olosuhteet täytyy luoda. Ja kun on kyse kunnallisen tason julkisista palveluista, jotka ovat pienimuotoisia, niin silloin kilpailuoikeuden sääntöjä ei pitäisi pakottaa kaikki muiden sääntöjen lisäksi vielä. Hallinnolliset kustannukset paikallistasolla täytyisi saada pysymään oikeasuhteisena suhteessa saatuun hyötyyn tai etuun. Komission toimiin ei saa millään tavalla antaa myöskään vääristää kilpailua. Tärkeää on, että yksinkertaistetaan sääntöjä silloin, kun on kyse pienimuotoisesta toiminnasta – ei niinkään kaupallisesta toiminnasta. Ja kun on kyse kustannuksista, ei pidä tuijottaa pelkästään sektorille tyypillisiä voittomarginaaleja, vaan kustannuksia myöskin. Ja kun on kyse yleisyydellisistä tarvitsista palveluista ja siitä, miten tehokkaasti toimitaan, niin tehokkuudesta täytyy pal- palkita ja tehokkuutta täytyy arvioida. Ja pitäisi antaa palveluiden tarjoajille kannustimia toimia tehokkaasti. Täten säästetään julkisia varoja. Nämä seikat toivoisin vielä mukaan tähän lausuntoon. Tulen itse jättämään muutosesityksiä tämän varmistamiseksi. Kiitoksia paljon esittelijä Korea de Kamposin teemästä työstä toistaiseksi. Kiitos. Uh, Mr. De Jong, I think is next. Is nobody from the... De Jong seuraavaksi. Vihreistä ei taida kukaan olla. Kiitos puheenjohtaja. Haluan todella kiittää esittelijää tästä lausunnosta. Minun puolesta tarkistuksiin ei ole tarvetta. Meidän päähuolenaiheemme on asioiden selkeyttäminen. Olen vähän epäileväinen lainsäädäntöaloitteen suhteen, mutta jaan nämä huolenaiheet tässä taustalla joten lausunnon kohta kaksi on ihan ok. Selkeyttämisen suhteen komissio on esittänyt tärkeitä ideoita. Minimilähestymistapa, joka on ihan ok. Ainoa kysymystä huolenaihe komissiolle oli on se, että tiedon lopussa komissio haluaa löytää jonkun uuden lähestymistavan tehokkuuden tarkistamiseksi jäsenmaissa. Tämä on meillä uutta. Kilpailusäännöt minä ymmärrän. No, tässä kysymys on jostain muusta kuin eh, tämä jäsenmaiden tehokkuuden tarkastaminen. Ehkä tässä on jotain talouden hallinnan kanssa tekemistä, mutta en minä tätä kannata. Ja minusta esittelijän pitäisi painottaa, että päänpaidon pitäisi olla kilpailusäännöllä eikä jollakin muulla säännöllä. Me toimme tätä tällaisenaan. Thank you. Um, perhaps I could... Kiitos. Lyhyt kommentti ryhmäni varjoesittelijänä. Kiittää sen, että Antonia avasi keskustelun tästä, joskin tässä on alueita, jossa tämä erityisesti keskity komission ehdotukseen. Tässä siirrytään muihin poliittisiin kysymyksiin, kuten taloustaitoa koskeviin palveluihin ja yleistaitoa koskeviin palveluihin ja niitä eroa. Ja se valtio on siis tehtävä päätös valtionmonopoliin tai seurattavien sääntöjen puolta toimivien yritysten välillä. Joten selkeiden määritelmien vaatimus on minusta huonosti tähän sopiva, koska jäsenvaltiot tekevät omat päätöksensä. Minun maassani veden tarjonta on yksityistä, mutta suuntaviivat ovat selkeästi julkisella sektorilla määritellyt liittyen niiden voittoihin ja hintoihin ja muuhun. Sitten on maita, joissa on alueellisia ja paikallisia monopoleja. Ne voivat voivat tehdä tuon valinnan. Joten tulkitsen eri tavalla sen kohdan, johon Deion keskittyi. Eli kysymykseen tehokkuudesta ja laadusta. Tämä käsittääkseni liittyy yksityisten sektoreiden toimintaan, jotka tarjoavat palveluita ää, julkisen sektorin säätelyviranomaisen alaisena, onpa sitten energiaa, vettä tai jotain muuta. Esimerkiksi sitä, minkälaista julkista tukea tarvitaan, että palvelua tarjotaan tehokkaasti. Ja sitä normaalien voittoa tuottavien kriteereiden pohjalta voida tarjota. Tästä lainsäädännössä on kysymys. Ja komission lähestymistapa on, meillä on jo lainsäädäntö aloite Altmark-tuomion jälkeen. Sä sanoit laajalti ottaen myönteisen vastaanoton – mutta jotain muutoksia täytyy tehdä. Ja suunta on se, että useampia palveluja tuotetaan yksityisellä sektorilla taloudellisin kriteerein, kun aikaisemmin, niin milloin verrattuna siihen, että aikaisemmin monopolit tarjosivat niitä. Yksi asia, pitäisi pohtia. Hedin Ryyli ja muutkin pitäisi ehkä saada mukaan siihen, että tässä on siirtymässä sitten julkishankintoihin. jossa paikallisviranomaiset, jotka haluavat tarjota palveluita, ja ne ovat muodostaneet yhteenliittymiä. Ja sitten niiden pitää kilpailusyistä sitten tehdä uusi tarjous hankintasääntöjen alla. Joten tämä julkiset hankinnat kysymys liittyy päivän aiheeseen myös. Minä ja olen tässä samaa mieltä Schwabin kanssa. Minä haluan keskittyä erittäin selkeästi siihen, mitä komissio haluaa tehdä, emmekä haluaisi mitään uusia poliittisia aloitteita yleistä tällaista etua koskevien palvelujen määritelmän suhteen. Kolme puhujaa vielä. Ja sitten pidän Anni Koratsavilt vailla ja sitten komissio. Täytyy lopettaa 6.30 varmasti, mutta nopeasti. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin onnitella Antoniota tästä synteettisestä puolesta lausuntoluonnoksessa tähän, se oli tosi lyhyt, ei ole todellakaan helppoa näin monimutkaista aiheesta laatia ja onnistua laatimaan, niin kuin sinä onnistuit Antonio. Me me aina täällä viljele kohteliaisuuksia toisillemme, mutta meikä ei kukaan tässä nyt hämmästy, jos sanon, että olen täsmälleen samaa mieltä siitä, mitä Antonia sanoo kohdassa kaksi. Kyllähän me tästä keskustelimme, herra Schwab, jos meillä on kyseessä laatupuitteet jos meillä, ja yleisyöristä palveluista. Kaikkihan ovat samaa mieltä, mutta kyllä ihan hyvin voidaan tarkastella jotain laaturaamia, laatupuitteistoa, miten voidaan laatia tavoitteet, kriteerit, arvot, jotka haluamme sisällyttää näihin palveluihin, jotka ovat keskeisiä sisämarkkinoille. Ja miten me voimme taata turvallisuuden lainsäädäntöaloitteella, joka kuitenkin, kuitenkin, ja sehän on koko asian vaikeus, joka kuitenkin jättää vapaat kädet tietyssä mielessä jäsenvaltioille ja silloin subsidiariteetti on ilmeisen selvä, se pitää säilyttää, mutta jos me haluamme keskustella tästä, kyllä me onnistulemme. Minä tässä katson myös komissioon se, mitä me tässä ehdotamme tai mitä Antoni ehdottaa ja mitä komissio taas ehdottaisi odottaa, että tie on tullut yhä leveämmäksi ja kyllä me voimme löytää yhteisen polun sieltä kohdassa kolme, Antonio, pikku tarkistus sinulle. Olen ihan samaa mieltä siitä, mitä kirjoita, mutta olen sitä mieltä, että jos puhutaan markkinoiden tehokkuus, tarkoittaa, että emme saa unohtaa sosiaalista puolta. Mutta jos on kyseessä työntekijät ja kuluttajat, ne, hehän ovat toimijoita, he ovat tekijöinä tässä tehokkuudessa ja kilpailukyvyssä sisämarkkinoilla tässä on kyse työntekijän hyvinvoinnista ja heidän motivaatiostaan. Olosuhteiden pitää olla kunnollisia. Heidän pitää osata arvostaa sisämarkkinoita ja heidän pitää olla halua heittäytyä sinne toimimaan ja tiedostamaan, että sisämarkkinat ovat todella kilpailukykyiset. Totta kai sitten tulevat määritelmät. Siinä aina pudotaan samaan käsikirjoituskaavaan meidän täytyy vain jatkaa ja tämä määritelmä yleishyödyllisistä taloudellisista palveluista tai ei-taloudellisista palveluista ja yleishyödyllisistä palveluista, niiden tar- niistähän on keskusteltu jo vuosia. Meillä on erilaiset kulttuurit ja taustat ja mm, kehityskulut riippuen maistamme, mutta nyt on tullut aika, nyt on kriisi. Meidän täytyy ehkä vähän muuttaa ajatuksiamme, näkemyksiämme pikkupäissämme ja miettiä sitä, mikä meillä oli alun perin mielessä ja avata vähän katsantokantoja kantojamme. Ja kyllä me varmasti onnistumme selkeästi laatimaan määrittelyt, koska sisämarkkinoistahan on kysymys, mitä me olemme velkaa palveluissa kansalaisille. Otetaan huomioon yksityinen sektori, julkinen sektori ja kilpailukyky, niin kyllähän meidän pitää pystyä ainakin keskipitkällä aikavälillä, sanon ihan selvästi keskipitkällä aikavälillä kyllä pitää pystyä löytämään ne keinot, että meillä on sisämarkkinat tässä keskeisessä asiakirjassa, jotta voimme todella taistella tätä kansainvälistymistä vastaan, puhutaan usein lisäämisoitumisesta, deglobalisoitumisesta. Minusta se on vähän tyhmää. Me elämme globalisoituneessa maailmassa, me olemme siinä virrassa mukana, mutta kyllähän me voimme asettaa sääntöjä, jotka, joista voimme olla yhtä mieltä ja elää yhdessä. Kiitos paljon Antonio näistä pienistä julkista hankinnoista. Minä voisin sanoa, että jos on kyse PK-yrityksistä, niin kyllähän tässä on kyse työllisyydestä ja meidän täytyy säilyttää. Ehkä mahdollisesti voimme luoda uusia työpaikkoja huomispäivänä. Kiitos. Kiitos paljon Antonio tekemästäsi työstä. Thank you, Mrs. Vanio. Mrs. Koratsabilt. Uh, thank you very much. Uh, thank you, Antonio, for having clearly stated that we need to avoid distorting competition. Innovaation tukeminen ja markkinoiden tukeminen niin tärkeitä. mutta kaikissa muissa olen Andersen ja Malcolmin kanssa tärkeitä. Me haluamme määritellä uudelleen tätä single market actia. Me saimme savun, että subsidiariteetti on oikein ja otenpäin. että eipä nyt kyökin kautta palata näissä määrittelykysymyksissä sitten taas siihen, että säädellään Euroopan tasolla sitä, mistä single market actissa päätettiin toimia paikallisella tasolla. Kohdassa kaksi tuon sitä, mitä Malcolm on neljä, 14, eli lainsäädäntöehdotus ei ole oikea keino. Meidän täytyy kompensoida markkinoiden huonoa toimintaa. Ei ole minusta syytä tehdä erottelua ei-taloudellisten ja ää, yleistä etua koskevien palveluiden kanssa. Sitten vaihda. No. Kiitos puheenjohtaja. Hienoa, että voin tässä puhua kollega Biltin jälkeen, koska uskoakseni meillä on tässä erittäin suuri näkemysero. Eikä tämän kauniiden sanojenkaan avulla mihinkään häviä tämä eri pura. Kun puhutaan markkinoista ja siitä, että liberalisoidaan liikaa ja sääntelyä purataan liikaa, ja että tästä johtuvat kaikki ongelmat, niin sitten samanaikaisesti minun ryhmäni peräänkuuluttaa lisää sääntelyä. Ja rahoitusmarkkinoiden osalta näin juuri tapahtuu. Kansalliset valtiot, mukaan luettuna Iso-Britannia, mutta ei pelkästään Iso-Britannia, on aina peräänkuuluttanut rahoitusmarkkinoiden liberalisointia. Ja nyt sitten ollaan siinä, missä ollaan. Peruskysymys on nyt käsillä. Antonio tähän viittasi ja Bernanet vielä vahvisti hänen näkemyksensä. Me havaitsemme nyt, että markkinatkin tarvitsevat sääntöjä. Voin hyvin muistaa, tämä sanon nyt ihan lopuksi vain, muistan hyvin oman mietintöni, joka liittyi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen. Tuon mietinnön yhteydessä me olimme kaikki oikeastaan sitä mieltä, että olemassa hyviä, erittäin hyvin toimivia tapauksia ja sitten erittäin huonoja projekteja, suorastaan surkeita, jotka aiheuttavat enemmän vahinkoa kuin mitään hyötyä. Siitä huolimatta paikan päällä mahdollistamme sen, että paikan päällä päätetään siitä, kuka tekee ja mitä, ja mitä laatustandardia noudatetaan. Sitten konservatiivit, herra Schwab, mikä te muistettiin, no ei, no sanotaan sitten kristillisdemokraatit olivat sitä mieltä, että minun ehdotukseni oli huono. Ja he sanovat, että uudelleen yhteisöllistäminen saattaisi olla järkevää. Tämä ei ollut mietinnössä mukana, koska äänestyksessä hävisin. Mitä se tapahtui viimeisten viiden vuoden aikana? Malko, minä olen sinun kanssasi eri mieltä. Meillä Saksassa on hyvin paljon uudelleen yhteisöllistämistä toimia tiettyjen hankkeiden osalta. Suuretkin laitokset ovat joutuneet sellaisen kohteeksi täysin päinvastoin kuin Isossa Britanniassa. Me on otettu uudelleen valtion haltuun. Kristillisdemokraattien johtavat alueet ja kaupungit ovat olleet tämän takana. Ne ovat pyrkineet luomaan uutta energiapolitiikkaa Saksassa ja katsoneet, että nämä kaupungit ja suuralueet ja suuret läänet, jotka ovat myyneet osuutensa, voisivat pikemminkin ostaa nämä osuutensa takaisin ja sitten kustannustehokkaammin tuottaa palveluita kansalaisille. Ja tar- samalla pystyä tarjoamaan uusia energialähteitä kansalaisille. Siellä ei ole yksin, yksityistetty lisää Esimerkiksi palveluiden puolella palvelut ei ole yksityistetty, vaan pikemminkin on kunnallistettu uudestaan. Ja nyt sanotaan, että meidän pitäisi antaa päättää asioista kunnallistasolla, paikallistasolla, ei niinkään Brysselissä. Minä olen myötämielen tämän kehityksen suhteen. Suuret rahoitusmarkkinat, jotka nyt ovat koituneet meidän kaikkien maksettaviksi ongelmineen. Ja sitten toisaalta pienellä tasolla, kunnallisella tasolla kun on kyse hoivapalveluista, jätepalvelu, jätehuollosta, energiasta ja vedestä, niin siellä on, meillä Saksassa on uudelleen annettu nämä palvelut kunteen hoidettaviksi. Kiitoksia tästä. Voidaan käydä hyvinkin kiivasta keskustelua. Nyt voisin pyytää, että komission edustaja avaisi sanaisen arkkunsa. Voitte kertoa tämän ehdotuksen taustoista ja tämän päivästä keskustelusta. Ja Korea de Campos sitten voi puhua vielä aikataulusta. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Todellakin ehkä olisi hyödyllistä muistuttaa puitteet ja tavoitteet tästä reformista, kun puhuttiin yleisöllisistä taloudellista palveluista aikoinaan, ei ole kyse li- liberalisoinnista, yksityistämisestä, oli myöskään kyse siitä, että puhutaan palvelun laadusta. Tässä on ihan tiukasti vain sääntöjen määrittämisestä, joiden puitteissa jäsenvaltiot, julkiset viranomaiset voivat antaa tukiaisia julkisille palveluille, julkiselle. Sen takia me tämä lakisääteinen perusta komission ehdotukselle on artikla 106, eikä mikään muu artikla sopimuksesta. Jos puhumme tämän uudistuksen tavoitteista, josta puhuttiin jo maaliskuun tiedotteissa, ensimmäinen tavoite on selkiyttäminen. Minä voin vaistuta tämän päivän keskusteluista ja aikaisemmistakin hahmottuvan konsensushenkisen tavoitteen hyvin selkeästi. Totta kai on olemassa myös rajat tällekin työlle. Selkeyttäminen täytyy tapahtua oikeuskäytännön ja tuomioistuimen toimintatapoja noudattaen, mutta meillä on rajat, mutta senkin suhteen komissio pyst- haluaa selkiyttää sovellettavia sääntöjä mahdollisuuksiensa mukaan mitä se, mitä mielletään ei-taloudellisilla ja taloudellisilla ja hyödyllisillä palveluilla ja mitä ovat kaikki näihin sääntöihin liittyvät asianmukaiset käsitteet sitten tästä tiedotteesta. Meillä pitäisi olla monimuotoisempia sääntöjä, joissa paremmin voitaisiin ottaa huomioon yleishyödyllisten taloudellisten palvelujen monimuotoisuus, miten ne vaikuttavat eri tavoin kilpailutilanteeseen ja EUn sisäiseen kauppaan. Totta kai tämä myös tarkoittaa sitä, että me hahmottelemme näille yleisöllisille taloudellisille palveluille – jotka ovat pientä kokoa, niin silloin me haluaisimme yksinkertaistaa mahdollisimman paljon sääntöjä, kun on kyse pienistä koosta, kun on kyse yleisöllisistä taloudellisesta palvelusta, joilla on vaikutusta EUn sisäiselle kaupalle, jotka ovat keskeisen tärkeässä asemassa kilpailukykyä ajatellen EUn taloudessa, EUn taloutta ajatellen. Silloin pyritään ottamaan paremmin nämä korvaavat efektit nimenomaan kilpailua ajatellen ja halutaan myös paremmin luoda näitä kannustimia, jotta taloudelliset palvelut voitaisiin tarjota mahdollisimman hyvin. Ei ole kyse mistään tehokkuustesteistä, koska jos tai heti kun joku yleisöllinen taloudellinen palvelu sitä on tarjottu tehokkaasti, ja kriteerit, kriteereitä on noudatettu. Ei ole kyse silloin mistään valtion avusta, vaan kyse on siitä, että halutaan kannustaa jäsenvaltioita todella synnyttämään näitä kannustimia, jotta palveluja voitaisiin tarjota tehokkaasti. Ehkä loppuyhteenvetona voisin sanoa, että me kyllä etenemme tämän tekstin laatimisessa ja toivomme, että lähitulevaisuudessa voimme julkistaa sen ja ää, äh, jakaa sen EUn toimielimille. Well, I think that was extremely helpful, and thank you very much for setting out the... Tästä oli kovasti apua tästä kontekstoinnista. Senkin täytyy näkyä lausunnossa. Nyt esittelijä. Haluatko sitä loppupäätelmät ja muistuttaisitko meitä aikataulusta? Eh, muito obrigado. Eh, eh, Kiitos paljon. Kiitos. Minä en odottanut, että tästä tulisi poliittistieteellinen keskustelu. Öö, mutta jos on kyse valtioopista tai politiikasta tieteellisesti katsottuna, niin silloin se on ihan hyvä asia. Tämä on hyvin kasvattavaa ja se on ollut miellyttävää, mutta nämä kaikki teidän tuomanne panostukset ovat erittäin hyödyllisiä ja myönteisiä. On joitakin kohtia, jotka ovat vaikeita, niin vaikeata eritellä, erotella ainakin jos ajatellaan resursseja tehdä päätöksiä. Tässä on Altmark toiminut innoittavana lähteenä. Onko kyse, onko kyse pienistä tai suurista yleisöllisistä taloudellisista palveluista, mitkä ovat vaatimukset yksille ja toisille. Meidän täytyy ylläpitää kilpailukykyä, mutta en ole samaa mieltä silloin, silloin kun puhutaan tekijänoikeuksista tai erosta paikallisesta, paikallisen alueellisen tai valtiollisen alueen välillä, mutta jos meillä on näinkin paljon epäsopua, niin, niin siihen silloin palauttaa mieleen subsidiariteetin, jonka avulla voidaan ratkaista nämä ongelmat. Tai mitä EU sitten tekeekin, niin se tekee sen keskiohtoisesti kes- lähtien mm, valtahan on jäsenvaltioilla, mutta, mutta meidän pitää myös tehdä keskitetysti päätöksiä. Meillä on erilaisia näkemyksiä meidän pitää sovittaa ne yhteen. Meidän pitää sovittaa lakeja yhteen. Se on välttämätöntä. Meidän pitää selkeyttää normatiivisesti asioita. Puheenjohtaja Malcolm, en sano tässä yhtään sen enempää. Ei me nyt tässä lähdetä laatimaan, ei me nyt lähde tässä äätimään, laatimaan uusia määritelmiä. Tämä viimeisin oli ihan hyvä. Meidän täytyy selkeyttää ja hienosäätää vielä näitä määritelmiä se vaatii kurinalaisuutta, pedagogisuutta. Minä haluan tässä korostaa sanaa laatua. Meidän täytyy myös muistaa, mikä on ero tämän komission ja meidän tekemämme tekstin välillä, kun me la- miellämme yleisölliset taloudelliset palvelut, julkiset ja yksityiset. Ensimmäisen kerran minä kuulen näin tarkkoja eriytyksiä ja selvityksiä ja määritelmiä. emme me voi myöskään jatkuvasti aina vedota subsidiariteettiin. Meidän täytyy käsitellä yhteisiä asioita EU-tasolla. Ja lopuksi Malcolm, puheenjohtaja, luvallanne minä nyt kerron ihan luottamuksellisesti, minä opin hyvin paljon. Ja mikä, mistä minä opin, että me olemme kymmenen vuotta puhuneet jo näistä. Ja nyt olemme ehkä pääsemässä jonkunlaiseen ratkaisuutaan loppuyhteenvetoon. Puheenjohtaja, minä uskon, että nyt on koittanut se hetki, että meidän täytyy todella kärjä hihat ylös ja ryhtyä töihin. Ja välttää, että me vielä hukkaisimme seuraavat kymmenen vuotta. Mm, tämä oli tämmöinen luottamuksellinen lause. Sitten käyn komission puoleen. Heidän panoksensa oli hyvin kallisarvoinen. Ja tässä on nyt laitettu asiat oikeaan asiayhteyteen. Puheenjohtaja on tehnyt sen hyvin, komissio teki sen hyvin selkeästi. Minä olen kuullut, että tässä on kyseessä artikla 107 ja oikeudellinen perusta, ja että tavoitteet, tavoitteena on kes- keskustelun selkeyttäminen ja säilyttää myös vallalla oleva oikeuskäsitys ja oikeusjärjestys. Kiitos kaikille keskustelun osallistujille. Very much. And, um, uh, so I... Paljon kiitoksia. Keskustelu varmaan jatkuu tämä mitä kiinnostavin keskustelu. Olen lähes 12 vuotta tätä seurannut. Tärkeintä on, että tarkistusten takaraja on toinen syyskuuta tällä viikolla kello 12. 19. 9. tästä täytyy äänestää. Sillä talousvalikunnan täytyy saada meidän lausuntomme 40 kuten Rovakian Koppen totesi. Komissio tulee tekemään ehdotuksen, että talousvalikunta on aika myöhässä. Tämä olisi pitänyt tehdä muuta kuukautta sitten, mutta tärkeintä on tehdä se nyt. Odotamme tarkistuksia. Tempari pari omaakin epäilemättä. Ja äänestys on heti 19. päivä. Ja keskustelulle ja on tilaa sinä etukäteen. Oliko se 9 vai 19? 19. Huomenna. Nyt päätämme tämän keskustelun. Kiitän tulkkeja kovasti. Ja erityisesti nyt, kun me täysin kykenemme kuulemaan heitä toisin kuin aamulla. Meillä oli ikimustettava ensimmäinen tunti. Anteeksi, että meni vähän överiksi tänään. Huomenna tapaamme kello yhdeksän. EU-sta e ja Kiinasta. Kymmeneltä on äänestys. Hoshvaro Ivanovan ja Kosisnikin mietinnöistä. Joten pitäkää huolta, että teillä on kortit mukana. Siinä on kiinnostavia vaikutusarviointien esityksiä kännyköiden verkkovierailusta ja sitten komission tutkimuksen esittely, joka on uusi aloite. Iltapäivällä aloitetaan uusi, uuden lainsäädäntöehdotuksen käsittelyä teollis, niin, että oikeuksien tarmerkkien alalla. Kiitos osanotosta.